Hyvät näistä herrat, tervetuloa. Hyvät kollegat, tervet, tervet, tervetuloa paikalle. Pahoittelen nyt, että, että itse myöhästyin, joka ei ole kovin tavanomaista, kuten tiedätte. Mutta meillä oli täällä täällä por, pormestarien kokouksessa sanoa muutama, muutaman sanan, niin, mutta edeltävä puhuja ei sitten vastaavasti pitäytynyt aikataulussaan, jonka vuoksi sitten minun tullani tänne myöhästyi heti nyt sitten pidemmittä puheitta tähän äänestystapahtumaan. Kysymys on tässä edessä olevasta päätöslauselmasta. Se käy, tämä äänestys käy pikaisesti, jos ei ole kentään kommenttia. Tehdään tämä nyt sitten koneellisesti suoraan. Sopiko näin? Äänestämme elektronisesti. Kortti, korttiko uupuu? pikku hetki. Lasketaan, lasketaan teidän korttinen mukaan sitten tuonnepana. Nyt sitten sähköisesti siis, elektronisesti, ei tässä nyt mitään, mitään työjärjestyspuheenjohtajia käytetä. Siis haluan varmistaa. Ryby, Svoboda ja me itse, meidän täytyy äänestää siis päätösohjelman puolesta. Siis niin minä olen ymmärtänyt. Niinkö? Selvä. Einfach, wer für die Resolution... Tämä on yksinkerta, yksinkertaista, koska joka kannattaa äänestää kyllä, joka, ei, joka vastustaa äänestää ei. Näin se normaalisti menee, eikä menekin. No niin, äänestys alkaa. Ää, muut kun kollegat sitten lasken siihen päälle, jos ei jolta kortti uupuu. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Päättyy. Perutetaan, oh, we must cancel it and do it once again. Eh, tehdään uudestaan, en tiedä syytä, mutta kerran vielä pojat. Äänestys alkaa. One EPP too much. Yksi kansanpuolueellinen liikaa. Ja sama vielä Aina sama juttu. No, tässä päättyy. Se on hylätty. Täytyy laskea vielä ne äänet Flotilta, Flotilta 20 puolesta. Sitten vielä Emmanuel Marvel 20 puolesta 23 vastaan. Päätöslausuma hylätty. Kiitos. Sitten seuraava esityslistan kohta. Minulla on ilo toivittaa tervetulleeksi energiakomissaari. Mm. Me olemme tässä viime päivinä puhuneet komissaarien valin nimityksen jälkeen heidän työ- ja toimintaohjelmastaan. Iloinen siitä, että olette nyt saapuneet paikalle. Nyt olisi hyvä tietysti täällä, jos voitaisiin salissa olla vähän rauhallisemmin, koska komission sen Günther Oettingerillä on nyt puheenvuoro. Olkaapa hyvä. No, Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia, että nyt ensimmäistä kertaa kuulemisen jälkeen, joka oli vuoden alussa tässä valiokunnassa, voin nyt tulla keskustelemaan kanssanne Viime viikkoina minulla on ollut kahdenvälisiä keskusteluja tämän valikunnan jäsenten kanssa ja yksittäisten ryhmien kanssa. Olen saanut arvokasta palautetta heiltä. Ja ne jäsenet, joille en vielä ole puhunut, haluaisin pyytää, että he voivat aina tulla keskustelemaan epämuodollisesti kahden kesken tai pienessä ryhmässä. Tämä on tärkeää tälle valiokunnalle, että meillä on avoin kumppanuus ja että voimme vaihtaa tietoja siitä, mitä olemme suunnittelemassa. Meidän täytyy keskustella näistä epämuodollisesti ja tätä mahdollisuutta tarjoan nyt kaikille valiokunnan jäsenille. Koko komissio pitää energia-asioita erittäin tärkeänä. Meillä on EU 2020-strategia, Myöskin puheenjohtaja on puhunut tästä monen otteeseen. Komissio on keskustellut näistä muiden hallitusten kanssa ja huippukokouksissa viime viikolla Pekingissä. Siellä puhuttiin energia- ja ilmastonsuojeluasioista kiinalaisten kanssa. Ja me haluamme jatkaa tätä kumppanuutta eteenpäin. Komissio käsittelee kirjallisia kysymyksiä, kuten Nabukkoa, sähköautojen edistämistä ja me puhumme myöskin elvyttämisrahoista, joita ei ole vielä käytetty. Ja me haluamme keskustella tästä parlamentin kanssa, mitä näitä varoja voitaisiin käyttää uusiin tarkoituksiin ennen vuoden loppua. Tästä pitkäaikaisempia tavoitteita EU 2020-strategia ja tietysti myöskin energiatoimintasuunnitelma, johon palaan vielä. Ja sitten tiekartta 2050. Ja pyytäisin, että olette mukana sitä laatimassa, koska pitkäaikainen energiapolitiikka koskee kaikkia sidosryhmiä ja se on hyvin keskeinen kysymys seuraavina vuosikymmeninä. Ja minulle tärkeimpiä kysymyksiä on infrastruktuurien verkostoituminen, ja teknologiaan siirtyminen vähähiiliseen teknologiaan, energian toimitusvarmuus ja myöskin energialähteiden ja infrastruktuurien monimuotoistaminen. Tällä hetkellähän olemme vähän liian yksipuolisia ja riippuvaisia. Lyhyesti haluaisin kertoa tärkeistä tehtävistä, joihin meidän täytyy puuttua. Ensinnäkin lainsäädännön täydellinen täytäntöönpano sisämarkkinoilla. Me tarvitsemme lisälainsäädäntöä ja meidän pitää toteuttaa tämänhetkisiä sääntöjä käytännössä. Se energia, sähkön ja kaasun sisämarkkinat ovat hyvässä alussa, mutta eivät kuitenkaan vielä riittävän pitkällä. Kun ajatellaan muita palveluita ja tuotteita, energia tuotteiden osalta sisämarkkinoilla emme vielä ole päässeet tavoitteeseen. Toiseksi puiteehdot, jotka liittyvät rahoitukseen ja uusien verkostoinfrastruktuurien kehittämiseen, kaasuinfrastruktuuri, solidaarisuus ja riippuvuuden vähentäminen ovat tärkeitä. Ja sähkön osalta, no sehän on yksi painopistealue työssämme edelleenkin. Haluaisin sanoa, että meidän täytyy tehdä näitä päätöksiä yhdessä erityisohjelmassa liittyen talouskriisiin. Siellähän alettiin keskustella kestävästä jatkosta eurooppalaiselle hankkeelle. Meidän täytyy laajentaa energiaa, infrastruktuurejamme. Ja tähän liittyy myöskin solidaarisuus jäsenvaltioiden välillä. Ja meidän täytyy myöskin ottaa mukaan uusiutuvia energialähteitä. Ja viime kädessä infrastruktuurit, jotka liittyvät energian siirtämiseen paikasta toiseen. Tuulipuistot Itämerellä, eurooppalaisen infrastruktuuriverkoston laajentaminen, verkostoinfrastruktuureissa meidän täytyy ensinnäkin miettiä näiden verkostojen omistajasuhteita energiayritykset ja omistajuuden eriyttäminen. Ja toiseksi heidän täytyy miettiä sääntelyviranomaisia, joilla on hyvin keskeinen rooli näissä kysymyksissä. Sitten meidän täytyy miettiä uutta viranomaista, joka aloittaa ensi vuonna toimintansa. Ja pääjohtaja täytyy valita hän on hyvin keskeisessä roolissa näissä kysymyksissä. Enkä myöskään sulje pois sitä, että AISA saa lisää toimivaltuuksia tulevina vuosina. Meillä pitää olla yhtenäinen ilmatila, joka tullaan hyväksymään näinä päivinä. Sekin voisi olla yksi mittatikku, kun mietimme yhtenäistä sääntelyä sääntelyä rajat ylittäen. Ja sitten kolmanneksi katson, että täydentävä lisärahoitus ja kannustimet siellä kun Eurooppa voi toimia infrastruktuurikysymyksissä, niissä voimme jatkaa seuraavana vuosikymmenenä näitä hankkeita ja seuraavalla rahoituskaudella. Pyytäisin, että parlamentti on mukana näissä toimissa myöskin päätöksenteossa. Sitten 2020 strategian tavoitteet energia- ja uusiutuvien energialähteiden osalta. No, meidän täytyy tukea teollisuutta ja tutkimusta. Meidän pitää Euroopan laajuisesti parantaa energiatehokkuutta. Me haluamme antaa sille uutta pontta. Sitten energiaturvallisuus, kaikkein korkeimmat standardit, radioaktiiviset jätteet. Me olemme laatimassa sääntelyä radioaktiivisen jätteiden varastoinnin osalta. Ja syksyllä käymme sitten tästä keskustelua teidän kanssanne. Kaikki tämä on mielestäni tärkeää. Ja kyse on myös myöskin kumppanuuden kehittämisestä energiaa tuottavien maiden kanssa. Sitä yhteistyötä tulee vahvistaa ja varmistaa. Ja Nabukko on tästä yksi esimerkki. Sitten jäsenet, jotka tulevat jäsenvaltioista, joiden läpi Nabukko tulee kulkemaan. Jotkut sidosryhmät kehittelevät South Stream-hanketta – ja pyytäisin kaikkia jäsenvaltioita miettimään Nabukkoa ja pitämään kiinni Nabukko-suunnitelmista tänä vuonna. Kaikki uudet väylät tuovat lisää varmuutta. Tämä koskee myöskin Nord Streamia, mutta ainoastaan Nabukko vie meidät uudelle kaasualueelle. Ja tällä tavalla voimme parantaa varmuutta ja vähentää riippuvuutta. Vain jos kaikki jäsenvaltiot ja hallitukset pysyvät tässä mukana, silloin Nabukko tänä vuonna voi saada lopullisen vahvistuksen. Energiapolitiikkamme tarkoituksena on tukea ja parantaa eurooppalaista taloutta ja kehittää vähähiilistä teknologiaa, lisätä kilpailukykyä ja kohtuullisia hintoja, sen täytyy olla meidän yhteinen sitoumuksemme. Jotta voimme vastata näihin tehtäviin, meidän, meillä pitää olla tehokasta energiapolitiikkaa ja meillä pitää olla uusi toimintasuunnitelma tätä kaikkea varten. Uusi energiatoimintasuunnitelma liittyy tiekarttaan 2050, hiilen vähentäminen, strategiset toimet – ne ovat tärkeitä seuraavina vuosina. Meidän ei pidä tehdä nopeita, huonosti suunniteltuja toimia, vaan meidän pitää edetä varovaisesti ja huolellisesti. Ja haluaisin kuulla teidän kantoanne tähän. Uusi toimintasuunnitelma on käytännönläheinen väline, joka mahdollistaa sen, että vuoden 2020 tavoitteisiin päästään – meidän täytyy miettiä painopistealueita ja edistää hankkeiden edistymistä. Energiatehokkuussuunnitelma liittyy eurooppalaisen politiikan puitteisiin ja meidän täytyy taata, että EU 2020 tavoitteet voidaan saavuttaa pienin mahdollisimman kustannuksiin ja mahdollisimman tehokkaasti, ja se on aivan välttämätöntä meille. Meidän täytyy toimia kansallisella tasolla ja myöskin paikallisella tasolla. Ja tällä tavalla EUn kilpailukykyä ja kestävyyttä voidaan parantaa. No sitten paikallistasosta puhuisin vielä pormestarien kokouksesta, joka pidetään täällä seuraavina päivinä. Ja siellä on hyvin paljon aluetason edustajia, ja mielestäni tämä on selkeä merkki siitä, että myöskin kaupungin taloilla mietitään ilmastonmuutos- ja energiakysymyksiä. Jotta päästään tavoitteisiin, kaikki sidosryhmät ovat velvollisia tekemään sen, mitä niiden vastuuteen kuuluu. Ja me tulemme tekemään tutkimuksen tämänhetkisestä tilasta, ja se on valmistelua energia- ja ja huomenna sitten toimitaan sen puheenjohtajallenne ja sitten keskustelemme energiaministeriöiden kanssa toukokuussa neuvostossa. Tämä tilannekatsaus, joka toimitaan teille huomenna, on kriittinen arvio siitä, mitä on tehty sen jälkeen, kun ensimmäinen energiatoimintasuunnitelma on pantu täytäntöön, mutta myöskin täytyy katsoa, mihin tavoitteisiin ei ole päästy. Meidän täytyy myöskin osoittaa, missä on puutteita, missä täytyy ryhtyä lisätoimiin, ja varsinkin kun ajatellaan tätä kriisiä, markkinoiden kehittämistä, uusia energialähteitä, uusia puiteehtoja. Meillä pitää olla useita painopistealueita, jotka auttavat meitä pääsemään tavoitteisiimme. Meidän täytyy miettiä tämänhetkisiä sääntöjä energia-alalla ja panna ne täysimittaisesti täytäntöön. Ja sitten toimitusvarmuus ja yhteisten 2020 tavoitteiden saavuttaminen, se, sitä ei voi jättää huomiota. Ja myöskin rahoitus on hyvin perustavanlaatuinen kysymys tulevassa energiapolitiikassa. Ja ensinnäkin rahoitukseen liittyy energiatutkimus ja toiseksi energiahankkeet kumppaneidemme kanssa ja kolmanneksi yhteisrahoitus infra- infrastruktuurien osalta. Tällä tavalla meidän pitää käydä myöskin perustavanlaatuista keskustella seuraavasta rahoituskaudesta ja millainen rooli energialla on silloin. Ja haluaisin kuulla nyt teidän kommenttianne näihin kysymyksiin. Asiakirjassa on myöskin puhuttu kuulemisesta liittyen tulevaan energiatoimintasuunnitelmaan, ja tässä te olette meidän ensimmäinen keskustelukumppanimme. Energiatoimitelmasuunnitelma on lopullinen, ja se hyväksytään tammikuun alusta – Eli meillä on vielä puoli vuotta aikaa käyttää kuulemisiin tämän tiimoilta. Ja tämän lisäksi seuraavan vuoden aikana ryhdymme lisätoimiin. Me haluamme toimintasuunnitelman, jossa katsotaan erilaisia tulevaisuuden näkymiä kestävän vähähiilisen energiajärjestelmän osalta vuoden 2050 mennessä. Kun ajatellaan tehtäviä energia- ja ilmastonmuutosasioissa, meidän pitää yhteisesti miettiä uusia pitkäaikaisia tavoitteita ja välineitä. Ja meidän pitää pyrkiä siihen, että riippuvuutemme fossiilisista polttoaineista vähenee ja meidän täytyy kehittää uusiutuvia energialähteitä ja meidän täytyy tehostaa energiatehokkuutta. Kestävyys liittyy myöskin uuteen energiamiksiin, uusiutuvien energialähteiden, esimerkiksi hiilidioksidin varastointi ja talteenotto on keskeisessä roolissa. Tarvitaan myöskin kansallisia kantoja ja näin energiamiksistä saadaan täydellisempi. Tällä hetkellä kaksi kolmasosaa sähköstä voitaisiin tuottaa ilman hiiltä. No sitten kun ajatellaan näitä puutteita ja pullonkauloja energiainfrastruktuurissa, jotka mahdollist- eivät mahdollista tehokasta sisämarkkinaa, me ehdotamme myöskin energiainfrastruktuuripakettia ja kokemustamme pohjalla energia verkkojen osalta ja energiapolitiikan osalta. Meidän täytyy miettiä prioriteetteja infra- energiainfrastruktuurien osalta seuraavina vuosikymmeninä. Paketti liittyy tiedonanto painopistealueesta seuraavan 20 vuoden ajalle ja myöskin tiedonanto, jossa puhutaan sääntelystä ja rahoitusvälineistä. Toukokuun lopulla puheenjohtajavaltio Espanjan kanssa järjestämme konferenssin Madridissa ja siellä on myöskin mukana Euroopan parlamentin jäseniä. Ja meidän pitää hyväksyä tämä paketti vielä tämän vuoden puolella. Mitä tulee eurooppalaisten energiahankkeiden täytäntöönpanoon, tällä hetkellä tilanne on hyvin tyydyttävä. Ja edeltäjäni komissiossa pystyi alle vuodessa järjestämään hyvin paljon rahoitusta hyvin monille hankkeille. Ja EAPssä meillä on infrastruktuurihankkeita ja yhteisrahoitusehdotuksia. Seuraavina viikkoina teemme muutosehdotuksia, jotka liittyvät niihin varoihin, joita ei ole käytetty ja liittyen energiatehokkuushankkeisiin ja uusiutuvien energialähteiden edistämiseen. Ja luotan tukeenne näissä kysymyksissä, jotta voimme nopeasti hyväksyä nämä ehdotukset ja näin vuoden loppuun mennessä tämä prosessi saadaan päätökseen ja näin nämä varat eivät mene hukkaan. Tässäkin meidän täytyy toimia myöskin paikallis- ja kunnallistasoa se on toivottavaa, koska tällä tavalla saamme aikaan lisäarvoa. Eli yhdestä eurosta saadaan useita euroja paikan päällä hankkeillemme. No sitten toinen konkreettinen toimi. Energiatehokkuus on teille ja minullekin erittäin tärkeä kysymys. Ja siksi me mietimme uutta eurooppalaista strategiaa energiatehokkuuden osalta. Ja avainalueet ja tarvittavat toimet eri tasoilla ovat siinä mukana. Tärkeimmät tavoitteet tässä energiatehokkuusstrategiassa ovat se, että energiatehokkuus on tärkeä osa energiapolitiikkaa EU:ssa ja se on myöskin osa muita tärkeitä politiikan aloja. Uusi eurooppalainen energiatehokkuusstrategia vuoteen 2020 mennessä – komission mielestä viimeistään ensi vuoden alkuun mennessä tiettyjen teknisten dokumenttien äh, asiakirjan mukaan se pitäisi hyväksyä. Tässä paketissa mietitään tärkeitä aloja, joilla pitää toimia liittyen 2020 tavoitteisiin. Ja meidän täytyy miettiä, mitä toimia tarvitaan, jotta tavoitteisiin päästään. Nämä ovat työmme, työmme kulmakiviä. Ja vuoden loppuun mennessä teemme lakiehdotuksen, joka liittyy radioaktiivisten jätteiden varastointiin ja polttojätteiden käsittelyyn. Meille pitää, me tarvitsemme seuraavina vuosina parlamentin tukea liittyen ydinturvallisuuteen. Ja näin Euroopan tasolla voimme myöskin luoda kunnianhimoiset yhtenäiset puitteet ydinvoimakysymyksissä. Jos mietitään nyt sitten ydinjätteitä, tutkimusta, lääketieteellisiä kysymyksiä, tämäkin on toinen kulmakivi. Ja jälleen otamme tässäkin parlamentin kannat huomioon. Tässä ei ole kyse siitä, että mietimme asioita ydinvoiman puolesta ja vastaan. Tämä kuuluu kansalliselle tasolle, vaan kyse on yhteisestä vastuustamme turvallisuuskysymyksissä, myöskin loppuvarastoinnin osalta. Ja lisäisin vielä, että minulle tärkeää on, että Euroopan unioni hoitaa tehtävänsä, eikä se lähde viemään muualle näitä jätteitä. Nämä toimet ja muut ehdotukset liittyen kaasun toimitusturvallisuuteen, näistä keskustellaan. Kaikki tämä edistää energiapolitiikkaamme ja tässä teen mielelläni läheistä yhteistyötä teidän kanssanne. Meidän ei pidä kiirehtiä, vaan meidän pitää keskittyä näihin asioihin ja uskon, että jotta energiapolitiikan eurooppalaistaminen onnistuisi, uskon, että olemme näissä asioissa oikealla tiellä. Kiitos. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. kiitokset komissaari Oettinger tästä kattavasta alustuksesta koskien lähikuukausien työohjelmaa. Nyt sitten lyhyitä äh, seurantakysymyksiä. Kysyviä ei varmaankaan ole tilaisuus nyt kaikista asioista keskustella kovinkaan laajasti mutta haluaisin kuitenkin kollegat äh, huomauttaa, että minulla on nyt jo 18 puheenvuoropyyntöä. Jos äh, täytyy, jos pyritään äh, tasapuolisuuteen, niin silloin te selväksi alusta alkaen, että minuutin puheenvuorot ovat, minuutin mittaiset puheenvuorot ovat maksimimittaisia. Olihan mä tavallaan kiinnostunut myöskin vastauksista, ja kun aikaakaan ei juurikaan enää, enää ole. Siis pyrkikää nyt pitäytymään minuutissa kaikissa, kaikella ystä, ystävyydellä. Jätettä kaikki tämmöiset ko, ko, kohteliaisuusfraasit väliin. Lähdetään liikkeelle. Korolska ensimmäisenä. Missä tämä edustaja istuukaan? Ensimmäinen puheenvuoro, olkaapa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia minä siis skippaan kaikki kohteleisuudet ja ystävälliset sanakäänteet ja käskystä ja lähden suoraan asiaan. Tuossa äh, teidän äh, äh, kuulemisessanne, nimityskuulemisessa totesitte, että tämä, meidän että sopimus, sopimukset, uupu, niistä uupuu solidarisuus ja lupasitte toteuttaa nämä solidarisuus liikkeet siis Lissabonin sopimuksen perusteella ja totesitte, että, että meidän pitää irtautua kaksi, kahden, kahdenvälisistä sopimuksista. <clears throat> Nyt kuitenkin tässä kuussa otette tämän Nord Stream-hankkeen hyvin myönteisen esimerkin esille. Että komissaari, kannatatteko e-, e-, Euroopan hallitusten välistä sopimusta kaupallisen sopimuksen lisäksi Nord Streamissa, Nord Streamin kysymyksessä, samoin Nabokon kysymyksessä. Ja lisäättekö tämän lähivuosien työohjelmaanne? Tällainen avoinen, avoin sopimus tekisi Nord Streamista todella eurooppalaisen kaasuputken, ja, eikä sitten todellakaan sitten sisäisi tällaisia nykysopimuksen mahdollisesti sisältyviä vienti- ja tuontilausekkeita. Kiitoksia. Seuraava puheenvuoro. Komissaari, mitään sen kummempia äh, kohteleisuusfraaseja äh, viime kuukausin ole, olen saanut äh, lukenut, lukea lehdistä, te ette halua, se, usko, että ette usko hiilidioksidivapaaseen energiantuotantoon sen paremmin Saksassa kuin muuallakin Euroopassa, päinvastoin Euroopan la- laajuisesti olette valmiit siunaamaan miljardien tukipaketin. Sitten tämän, siinä olette sitten aiheuttaneet huolta äh, täällä hiililobbareiden parissa äh, Styrmin mietintöön taustalle todetta, että e-, Eurooppa ei ilman ydinteknologiaa ikinä saavuta 20 2020 strategiatavoitteita. Claude Turmes. Turmes, bist dran. Turmes, halo. Schon wieder so eine Überraschung. Taas y- yllätys. Uusi yllätys taas kerran. Vielleicht die 400 Millionen. Niin haluaisin ajatella komission jäsentä näistä summista kaupungille. En tiedä, oliko hän itse niiden takana henkilökohtaisesti, mutta yksi kysymys liittyy näihin kaapeleihin. Jos käy ilmi, että on toisessa päässä välimerta olisi kaasu- ja hiilivoimaloita, ja sieltä toimitaan sitten energiaa Eurooppaan. Katsotteko silloinkin edelleen, että tämä on painopistealue Euroopalle? Sitten tämä tiekartta. Olen kuullut, olen kuullut, että energiapääosasto, eli teidän tiiminne, on miettinyt sitä, että voitaisiin vähentää kasvihuonepäästöjä 75 prosenttia 2050 mennessä. Mutta kuitenkin on puhuttu aikaisemmin 89 90 prosentista. Eli voitteko kertoa, miltä pohjalta tämä tiekartta on laadittu? Ja sitten tästä tiekartasta olemme myöskin kuulleet, että tässä on puhuttu, käytetty professori Kapruksen mallia, ja Kaprus itse äskettäin puhui sähköasioista ja nämä lukemat olivat lievästi sanottuna aika yllättäviä. Ja sitten nopeasti vielä lopuksi. Ranskan parlamentti tekee tänään hienon päätöksen. jos sille päätetään, että Ranskaan perustetaan tuulipuistoja, sen takana pitää olla pankki, takuu. Eikö se olisi hyvä asia myöskin ydinvoimaloille Ranskassa? Tikau. Kiitokset puheenjohtaja. Niin minä olen täällä päin salia. Hyvä komissa, komissio. Kyllä minun mikrofonini on päällä. Niin, kiitoksia siitä, että esittelitte tätä asiaa meille. Minä toki haluan keskittää huomioon tähän Nabukko-hankkeeseen, koska se on Euroopan kannalta hyvin tärkeä ja strateginen hanke, johon unionin on pakko sijoittaa rahaa. Eli ei kyse ole mistään epävarmasta asiasta, vaan siihen on ohjattava investointeja. Ja tässä teidän esityksessänne puutuitte siihen, että on olemassa käyttämättömiä rahoja unionin talousedistyksen rahastossa. Ja minä haluaisinkin tietää, mihin nämä varat nyt aiotaan käyttää. Me tiedämme, että Euroopan talouskehitysrahastoissa on erityisesti puhuttu Smart Cities-hankkeesta, ja minä toivon, että tässä nimenomaan nyt kehitettäisiin eh, varsinkin asuntojen ja kaikkien muiden rakennusten energiansäästöohjelmia. Tämä myös sitten auttaisi talouden kehitystä, eh, kun voitaisiin parantaa tätä rakennusinfrastruktuuria ja myös eh, energiatehokkuus kasvaisi. Kiitoksia. Kiitoksia sitten edustaja Enschu. Kiitoksia puheenjohtaja niin minä, äh, täällä nyt piti jättää kaikki kohteliaisuusfraasit sivuun aikapulan vuoksi, mutta silti onnittelisin teitä tästä paikka, paikastanne ja äh, kun teidät äh, valittiin tähän tehtävään, niin mehän kaikki suurin piirtein teitä tuimme täällä ryhmässä. Jäsenvaltioilla kaikilla ei ole samanlaisia eh, energiavaroja kuin toisilla valtioilla, ei varsinkaan uusiutuvien energioiden varoja. Viittaan tässä varsinkin tuulienergiaan ja, ja vesienergiaan, ja meidän täytyy ottaa tällaiset asiat huomioon energiakysymyksiä ratkoessamme. Ja nyt minä haluaisinkin tietää, miten uusissa jäsenvaltioissa esimerkiksi on ajateltu tukea ja innostaa varsinkin uusia valtioita rakentaa ja arvioida tällaisia vesienergialaitoksia ja tuulienergialaitoksia ja myös sitten parantaa näitä jo olemassa olevia vanhentuneita ja huonokuntoisia vesienergialaitoksia. Niitähän esimerkiksi minun maassani on pilvin pimein. Kiitoksia. Bedanke mich, Frau Kiitoksia, edustaja President Commissioner. Puheenjohtaja, komission jäsen. Huolimatta siitä, että energia on poliittinen painopistealue nykyisin, tutkimusrahastot ja teknologiarahastot energiakysymyksissä seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa ovat vähäisemmät kuin esimerkiksi 80-luvulla. Nyt alamme keskustella kahdeksannesta tutkimuksen puiteohjelmasta – Ja haluaisin kysyä komission jäseneltä, voisitteko kertoa vähän, mitä suunnitelmia teillä on energiatutkimuksen osalta, rahoituksen osalta ja näiden painopistealueiden osalta? Katsotteko, että painopistealueet pitäisi pohjata näihin suurille haasteille vai pitäminkin teknologian pohjalle? Ja haluaisin, että kommentoisitte sitä, tätä teknologiademonstraatiota. Sehän on energiakysymyksissä hyvin tärkeää ja mikä olisi silloin näiden demonstraatiohankkeiden rooli uudessa tutkimuksen puiteohjelmassa? Kiitos. Edustaja Herzog. Kiitoksia kovasti komissaari, että tulitte paikalle. Minulla on neljä kysymystä ahdettu tähän minuuttiin. Ensinnäkin valiokunnan nimissä olemme kiinnostuneita siitä, miten se aiotte saada tämän ISERin hyvään al- al- alkuun? Kuulemisessanne totesitte, että, että, että, että matala hiilistä markkinavetoista toimintaa tarvitaan 2020 mennessä. Mitä te itse ajattelette tehdä investointi ilmapiirin eh, edistämiseksi, jos puhutaan eh, energiainvestoinneista? Kolmas kysymykseni liittyy eh, tutkimukseen Iteliäkö ajatte pelkästään vai tuetteko muitakin tutkimushankkeita? Olin juuri Azerbaidžanissa ja teidän vierailustanne, vierailuanne arvostettiin. Mitä arvo, tarkoitette, että uudet maat voisivat tehdä enemmänkin? Tämä on lähinnä unkarilaispainotteinen kysymys. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset komission jäsenelle tästä esityksestä. Minun mielestäni tämä oli hyvin kattava esitys. Tosin täytyy muistuttaa tästä tärkeimmästä asiasta, että on valvottava tarkoin energiapaketin koko soveltamista, koska se on, yksi, se on juuri tämän päivän tärkeimmistä asioista. Ja vielä toki on paljonkin kysymyksiä avoinna, moniin niihin jo viitattiinkin, mutta Erityisesti me saatamme nyt ajautua siihen houkutukseen, että asioita käsiteltäisiin erillään monella eri taholla. Aikooko komissio antaa tällaisen yhteisen käsityksen kuitenkin energiakysymyksistä, sellaisen yhteisen lausunnon ja suuntaviivat siitä, miten, mihin suuntaan ollaan menossa, ja jotta saataisiin selvästi tietää, mikä unionin toimielinten linjaus on. Ja vielä konkreettisemmin tähän lopuksi näistä sijoituksista ja rahoituskysymyksistä, energiakysymyksiin. Miten ajat, olette ajatellut nyt taata rahoituksen riittävyyden esimerkiksi näihin vähähiilidioksidisten energioiden kehittämiseen? Kiitoksia. Bremt. Edustaja von Brandt. Thank you, voorzitter. Um, twee vragen ook. Het eerste gaat... Kiitokset puheenjohtaja. Pari kysymystä. Ensiksikin tahtoisin eh, puhua Pohjanmeren eh, hankkeesta. Puhuitte myös näistä offshore-hankkeista. Eh, On varsin tärkeää komission sijoittaa näihin varoja itsekin niistä puhuitte. Ja toivoisinkin eh, saavani tietää vähän konkreettisemmin, paljonko rahaa on tällaisiin ohjattu. Ja entä sitten nämä offshore-verkostot juuri tuolla mainitsemavani Pohjan merellä? Miten paljon varoja sinne on eh, ohjattavissa ja mikä, mikä on lainsäädäntöpohja? näiden hankkeiden hallinnoimiseksi. Ja toiseksi sitten kysyisin tästä ydinvoima-asiasta. Sitähän on monissakin jäsenvaltioista ja me tarvitsemme hyvin tiukat ydinvoimasäännöt kaikkiin jäsenvaltioihin ja tahtoisinkin tietää, minkälaisia uusia keinoja ehdotuksessa ydinvoimaan on. Kiitos. Florence ympäristövaliokunnasta, olkaa hyvä. Kiitoksia komission jäsen olen kuullut tästä energiaturvallisuudesta liittyen uusiutuvien energialähteisiin ja vähähiiliseen energiaan. Ja aina ajatellaan, että tämä uusi kaasuputki kestää vielä muutaman vuoden ennen kuin se saadaan päätökseen. Eli miten tämä sitten liittyy kasvun takaamiseen? Miten se voidaan taata? Kiitoksia edustaja Ryvi. Kiitoksia puheenvuorosta. Ensimmäinen kysymys liittyy tähän eurooppalaiseen sisämarkkinoihin. Tarvitaan myöskin sitten alaskirjauksia. Meidän täytyy selkeät sopimukset tehdä näistä Euroopan laajuisista sopimuksista. Voitteko sitten kenties eurooppalaisen tason puitesopimuksen saada jatkossa aikaiseksi? joka olisi sitten myöskin tällä yleisen edun mukainen. Ja ja myöskin edusko, energiahankkeet sit olisivat yleisen edun mukaisia. Voisinko ehdottaa, että perustettaisiin työryhmä komission energian ja ympäristön asioitaan, asioiden tiimoille niin, että voitaisiin sitten saada tällaiset tietyt toimintapuitteet jatkosuunnitteluun miten voidaan sitten, todellakin sitten tätä ää, tehokkaasti ja, ja kustannus vastaavasti toimeenpanna, täytäntöönpanna. Toinen kysymys, miten, miltä nyt sitten vaikuttaa tällainen sito, sitova ydinturvasopimus. Hyvä, että saitte lyhyesti näinkin helpot asiat muotoiluksi. Kiitokset puheenjohtaja, niin minun kysymykseni olisi se, voidaanko kansallisiin tavoitteisiin energiaa, uusiutuvien energiaasio, uusiutuvissa energiasioissa päästä nyt talouskriisin tiimellyksessä. Unionihan on hyvin korkeat sitoumukset asettanut itselleen 20 prosenttia energian kulutuksesta täytyisi olla uusiutuvaa energiaa 2020 mennessä ja lisäksi unioni myös tahtoo kehittää tätä uusiutuviin energioihin, energialähteisiin perustuvaa energiantuotantoa. Ja myös unioni toivoo, että 30 prosenttia uusiutuvista energiankäytöstä tulisi uudeksi uusiutuvista energioista ja tässä puhutaan nyt kuitenkin vasta vuodesta 2020. Näihin tavoitteisiin tietysti tulee pyrkiä pääsemään ilmeisesti talouskriisistä huolimatta, koska juuri vihreä kehitys vaikuttaisi talouden moottorilta. Voit, uskotteko te tähän, kun nyt elämme tätä tämän vaikeassa kriisissä, voidaanko edelleen näihin tavoitteisiin päästä? Kiitos. Seuraava kysyjä. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Komission jäsen Almunialta kysyimme valtion avuista hiilen osalta. Saimme vastauksen Espanjan kaudella ja saimme vastauksen, jossa puhutaan esityslistasta ehkä vuodesta 2010 ja silloin uudistettaisiin näitä hiilivaltion tukia. Voitteko sanoa, että millä tavalla yrittää vaikuttaa näihin tukiin haluammeko luopua näistä valtion avuista, kun ajatellaan ympäristökysymyksiä. Ja sitten toinen kysymys. Nyt keskustellaan Losin kanssa energiatehokkuudesta. Onko hän määritellyt uudellaan näitä sitovia tavoitteita liittyen ekodesign-tuotteisiin? Ikävä kyllä näemme, että kaikkien näiden asetusten summa ei mahdollista sitä, että voitaisiin saavuttaa 20 000 energiasäästöt vuonna 2020. Katsotteko te, että näiden arvioiden pohjalta te voisitte miettiä sitovia tavoitteita energiatehokkuuden osalta? Kiitos. Collega van Nistelrooy. Edustaja van Nistelrooy. Eh. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, hyvä komission jäsen. Kuulemistilaisuudessa me esitimme teille paljonkin kysymyksiä ja te vastasitte suoraan näihin kysymyksiin. Ja nyt tässä taas saatte paljonkin kysymyksiä ja nyt saadaan sitten nähdä, miten pystytte näihin kysymyksiin vastaamaan. Tässä tietysti täytyy miettiä tuon tiekartan rahoittamista. Miten nyt aiotaan pystyä kaikki rahoittamaan hajautetusti? alueilla tietysti on tässä oma roolinsa. Miten alueisiin suhtaudutaan ja miten ähm, sitten Euroopan investointipankkiin esimerkiksi suhtaudutaan ja mikä jää sitten kansallisen tason vastuulle? Mikä on teidän käsityksenne tiekartan rahoittamispuolesta? 500 miljoonaa, jotka on annettu kaupungeille energiakysymyksiin ja energiatehokkuuskysymyksiin, eh, varmasti on riittävä, mutta miten muuten rahoitus hoituu? Herr Kommissar, ich habe einige... Kiitoksia komissaari. muutama kysymys. Ensinnäkin Ukrainaista presidentti Putin ehdottanut, että, että, että, äh, että Ukrainan ja Venäjän kasvuyhtiöiden äh, äh, tulisi fuusioitua. Onko EU valmis tukemaan tällaisia konsortioita? Ja totesi, että kahdenvälinen energiapolitiikka kuuluu menneisyyteen Esimerkiksi South Streamiakin parhaillaan hahmotellaan. Voisitteko jotakin muuta tehdä tällaisia e, e, estääksenne jatkossa? Nabukko on juuri, juuri nyt kielellä. Jos ei sitä saada tämän vuoden loppuun mennessä vauhtiin, se, kuuluu, se on historia mit, mit, miten sitten Italian ja Ranskan yltyvä rintaa aiotaan komissiossa torjua, niin jotta se saadaan sitten vuodenvaihteessa todella käymään. Niin sitten ITER-kustannukset ovat re, karkaamassa käsistä. Nyt on jo vilautettu lainaa investointipankilta. Pitääkö se paikkansa? Miten te aiotte estää, ettei, kustan, en, ensimmäistä, en, en, en entisestä. Esimerkiksi maatalouden puolella on tällainen varamekanismi. Tuleeko sitä käytetyksi sitten tässä yhteydessä? Seuraava kysyjä, olkaa hyvä. Örülök, hogy a biztos úr megemlítette az atomerőművek kérdését is. Kiitoksia. Useat ovat puhuneet näistä ydinvoimaloista, ja se on tärkeä kysymys. Ja meidän täytyy edustaa selkeä kantaa, koska tässä nyt ei voida toteuttaa ilmastonmuutossopimusta, ellei tästä asiasta päästä sopuun. Ja jos meillä ei ole yhteistä strategiaa itä-eurooppalaisille maille, no tietysti meillä täytyy sulkea tiettyjä ydinvoimaloita, mutta ei ole mitään käsitystä siitä, miten uusia voitaisiin sitten avata. Ja komission jäsenemmehän tiedämme, että 40 prosenttia kaasuista tulee näistä ja mitä mieltä te olette näistä rakennushankkeista, joiden osalta voidaan vahvistaa energiatehokkuutta. Onko teillä näistä mitään käsitystä? Udi. Sitten edustaja Udi. Kiitokset puheenjohtaja, kiitokset komission jäsenelle siitä, että tuitte näitä energia-asioita esittelemään tänne. Energia on maailmanlaajuinen ongelma, johon me tietysti tarvitsemme eurooppalaisia vastauksia. Mikä teidän mielestänne on maailmanlaajuisesta näkökulmasta energian ongelman ydin? Ja se, mitä Kööpenhaminassa tapahtui, onko se muuttanut teidän käsitystänne asian kehityksestä kansainvälisellä tasolla? Huomenna me saamme, toisaalta ylihuomenna me saamme keskustella Yhdysvaltain varapresidentin kanssa ja mitä teillä on sanottavana nyt tästä Atlantin ylittävästä neuvottelusta ilmastokysymyksissä ja energia-asioissa ja sitten ydinjätteen varastoimiskysymyksestä, kun Ranska esimerkiksi haluaisi näitä kierrätä. Ja haluaisin vielä kysyä teiltä näistä rahoituskysymyksistä ja ITER-hankkeen rahoituskysymyksistä erityisesti. Miten suhtaudutte siihen? Ja sitten Desertec esimerkiksi, joka on tämä aurinkoenergiaohjelma Maghreb-maiden ähm, aavikossa. Miten suhtaudut siihen? Sitten Riera Madulera. Kiitokset puheenjohtaja, kiitokset komission jäsenelle. Kaksi hyvin tarkkaa kysymystä. Ensiksi olette nyt maininnut eurooppalaisen talouden elvyttämissuunnitelman. Minä kysyisin, onko komissio tehnyt päätöksen siitä, miten aiotaan taata pääsy näiden tähän elvytysohjelman rahoitusmahdollisuuksiin. Ja toiseksi kysyisin, onko komissiolla uutta energiainfrastruktuuripakettia ja minkälaisia keinoja komissio aikoo käyttää vält- hälventääkseen tällaisia energiaeroja jäsenvaltioiden välillä? Kiitoksia. Hyvä. Oui. Oui, monsieur le président, vous nous... Niin, puheenjohtaja. Tehän sanoitte, että määrittelette näitä sääntöjä energiatehokkuudelle ja ilmaston lämpenemistä varten myöskin. No, tässä jo puhuttiin rakennusteollisuudesta, joka päästää paljon päästöjä ilmaan ja tahdomme toivoa komissiota selkeitä sääntöjä ja mitkä ovat nuo eh, näiden sääntöjen valvonta mahdollisuudet, joita teillä on jo olemassa tai mitä aiotte kehitellä. Usein ajatellaan, että Euroopan unionissa on hyvinkin paljon kaikenlaisia sääntöjä, mutta tehokkaasta valvontaa ei oikeastaan juurikaan ole. Eli siis me toivomme tällaisia ja selkeitä sääntöjä, koska usein juuri käy niin, että itse ruohonjuuritasolla sitten mitään sääntöjä ei voida kunnolla valvoa, vaikka niitä sääntöjä paperilla on huimat määrät. Eli miten voitte nyt taata sääntöjen soveltamisen oikealla tavalla? Kollegin Merkis. Edustaja Märkis seuraavaksi. Äh. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission esimerkiksi yksi kysymys tai oikeastaan kaksi. Te puhutte suurista hankkeista ja uusiutuvista energialähteistä. No, tässä olisi vielä yksi muunkin kysymys nämä toiset 20 prosenttia, eli kehitty, energiakulutuksen vähentäminen. Voisitko kertoa vähän tarkemmin, mitä tällä tarkoitetaan ja mitä konkreettisia toimia te kaavailette tähän? No sitten toinen kysymys. No suuret hankkeet, niin kuin kaikki muutkin, ovat tietysti tosi hienoja, mutta voi olla myöskin pieniä hankkeita, jotka voivat saavuttaa jotain, jotta päästäisiin energiatehokkuustavoitteisiin ja 2020 tavoitteisiin. Ja millä tavalla te näette tämän? Voitaisiinko edistää myöskin pieniä hankkeita, eli yksittäiset kansalaiset energiatehokkuuskysymyksissä, uusiutuvat energialähteet, eli puhut nyt erityisesti tästä mikrogeneraatiosta. Sitten vielä edustaja Figoreira. Obrigada. Eh, apenas uma questão. Eh, estamos no ano europeu de luta contra a pobreza. Niin, kiitos puheenjohtaja. Tämä on Euroopan köyhyyden poistamisen teemavuosi ja me odotamme eh, komissiolta selvitystä, selvitystä siitä, miten, miten ihmiset saavat mahdollisimman hyvin keskeisiä palveluita käyttöönsä Samoin samassa yhteydessä selvitetään, miten ihmiset talonsa ja asumuksensa lämmittävät. Me olemme saaneet todeta, että joissakin maissa lämmityksessä on aika pitkälle yksityistettyä toimintaa, lämpöyhtiöiden hallitsemaa toimintaa, e- jonka ansiosta tällainen energiaköyhyys valtaa ala. Monilla on su- suuria vaikeuksia saada edullista energiaa asuntojensa lämmitykseen – Onko komissiolla suunnitelmia tämän asian hoitamiseen, hoitamiseksi, kun tämä nyt on kumminkin köyhyyden vastainen teemavuosi, mikä meillä on meneillään? Bedanke mich. Tästä uskokaa tai älkää, nyt on kaikki kysymykset käyty läpi. Ja nyt sitten komissaarilla on yksityiskohtainen, tai tilaisuus yksityiskohtaisesti vastata kaikkiin näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Hyvät naiset, herrat, Nord Streamista kysyttyyn ensin. Se ei ollut kovinkaan eurooppalainen hanke noin alun alkaen. Se on ollut eurooppalainen infrastruktuurihanke, jossa myöskin on paljon yksityistä rahaa huomattavasti. Monet maat ovat sitten, ovat sitten ottaa, ottaa ottaneet siihen etäisyyttä ja toisaalta sitten osallistuvat siihen sen toteuttamiseen omilla tärkeillä. Ei se ole suinkaan energiaturvallisuuden kannalta huono asia, vaan hy- hyvä asia Tek- teknisesti. Ja erityisesti mit- mitä tulee sen en- energian huoltovarmuuteen. pukko on kaksinkertaisesti yhtä arvokas myöskin sekä teknisesti että sitten tulevaisuuden kannalta. Tämä kaikki näkyy päivittäin tässä tämä työssämme, mutta en yksityiskohtaisesti noin minä olin työryhmässä mukana. Siellä pääministerit ovat valmiit pitkäaika, pitkäaikaisiin sopimuksiin ja toimitussopimuksiin – 10 miljardin kuutiometrin verran vuodessa. Tässä on yksi hankalaus, eli siis ajatus, äh, hallitusten ajatustapa, tällainen sopimusallekirjoitus taka, ta, tae. Ei ole kaikilla helppoa selittää, e-, että, että, että, että tällainen kaasuyhtiö on osakeyhtiö muotoinen ja ettei Euroopan unioni eh, ole tällainen keskitetty valtio, joka voi sitten johtaa näitä, tai hallita näitä tekemisiä, koska eh, tämä hinta, hintaherkkyys on hyvin arka, arka asia myöskin tietenkin. Eh, konsortio, joka, joka, joka tekee esimerkiksi esimerkiksi öljyalalla, BP tai Totalin tai muiden kanssa yhteistyössä. Siellä on 20 miljardia euroa on, on kaasun luovuttamisen hinta. Ja tietysti aivan kysymys on myöskin esimerkiksi Turkmenistanista pakuun toimitettava kaasu. Turkmenistan tietysti pyrkii vaikuttamaan kaasun, kaasun hinnan, hintaan. Ja se on erittäin kallis siis tietysti tämän seurauksena, se on se huono puoli. Mutta toisaalta sitten tämä ka, kaasun putkeen liittyy myöskin tällaisia kansallisoikeuksia, valtios, valtiosäännöllisiä kysymyksiä, onko Kaspian meri, meri tai järvi esimerkiksi, ja näin poispäin äh, 15-17 miljardia kuutio, kuutiometriä vuodessa on vähin, vähimmäiskuljetusvaatimus. Ja myöskin sitten tasa Venäjä haluaa tukku, tukkukauppiaan roolin tässä. Toisaalta minun, minun on toinen. Ei, emme me neuvottella mistään näistä Kiinan toimituksista minä, minä, minä olen ur, äh, urheiluhenkinen Azerbaidsan on Euroopan äh, äh, näissä karsinoissa mukana. Jos se kaasun saanti meille riippuu suhteista, suhteista Azerbaidsan, niin kiinalaiset voivat olla tässä olla rivakampia jos sitten vielä myöskin tämän kaasuputken kulkeminen Georgian läpi on on hyvin hankala asia. asia. Turkien Azerbaidžanin neuvottelut etenevät hyvin, olen menossa Ankaraan ensi viikolla. E, kaikki jäsenmaat tietysti, jotka ovat tässä keskustelussa mukana, joutuvat sitten pitäytymään tekemissään sopimuksissa Itävalta mukaan lukien. Eli e, en tiedä tuleeko sitten myöskin, e, emme me voi estää ihmisiä ajamasta tätä South Stream asiaa myöskään. Me ei voi sitä estää, mutta meidän painopisteen prioriteettimme on Nabokossa. Siellä se on 30 prosenttia tulee omaa rahoituksena kuulemma ja 70 prosenttia sitten muualta, kansalliselta investointipankilta ja muualta. Ja sitten myöskin sitten tietysti kolmanten, kolmansien osapuolien rahoitusta on tarjolla. Kaasumarkkinoilla kaksi asiaa, jotka tätä turvattomuutta luo, synnyttävät. Esimerkiksi kysyntä on nyt vähemmän ala, alaisempaa kuin muutama vuosi sitten. Ja ja kaasun hinnan, hinnan muodostus on nyt sitten Öö, ylipäätänsä yhteiskunnan käsitys, kehitys on heittänyt varjon tämän koko kaasuhankkeen mielekkyyden ylle monen mielessä nestekaasun ja, ja muiden kaasun lähteiden öö, tarpeellisuutta on joskus on öö, keskusteltu sitten tämän hiiliteollisuuden roolista kysyttiin. Kyllä hiili pitkällä aikalla, aikavälillä on kaikkialla maailmassa tärkeä. Esimerkiksi ajatellaan Yhdysvaltain jossakin, jossakin, joissakin jäsenmaissa, esimerkiksi Puolassa, joka on osa myöskin meidän, yhteistä, meidän, yhteisessä, meidän omassa kotimaassamme. Hiilellä on oltava rooli tässä energiamiksissä. Siinä täytyy ajatella, ajatella sen kuljetusta, varastointia ja näin pois. En, minä ei välkkää, ihan varmaan, varmasti vielä tiedä, eh, minkälai, minkälainen arvo sillä eh, tulevaisuudessa on. Eh, minun lausuntoni perustui yhteen ongelmaan ei pelkästään Brandenburgin projekti, joka meille tärkeässä. Se kiinnostaa meitä Äh, vaan tässä on 6-7 muutakin hanketta, jotka ovat äh, kiinnostavia meidän kannalta. Minä äh, pohdin tätä hankalaa toteutettavuutta tässä yhteydessä ja näissä julkisissa kommenteissa Saksan Bundestagissa on, on tätä arvostettu. Tämä hinnan, hinta, hiilen hintakehitys voi olla esteenä tehokkaan hyväksikäytön tiellä ja samoin sen varastointi on hyvin hankalaa. <clears throat> Tietysti jos kaikki infrastruktuurin rasitus, äh, äh, esimerkiksi äh, maantieliikenteessä tulta ottamaan huomioon. Niin sitten tietysti tämän koko omaisuuden sosiaaliset kustannukset vaikuttamat koko, koko tähän laskentaan. Myöskin äh, tutkimus ähm, minusta kaikkien äh, johtavien maiden äh, prioriteetit ovat toistaiseksi muuttumattomat. Sitten kysyttiin näistä, näistä varojen ehdottamisesta. Edellinen komissio on osoittanut jo miljardeja hankkeiden kehittämiseksi Äh, olen varmi, äh, aion varmistaa, että kaikki hankkeet äh, toteutuvat, jos niillä kerran varoja on hankittu ja ne rahoitetaan myös yhteistoimin jäsenmaiden kanssa. On aina 115 miljoonaa, se 500 miljoonaa, mihin te viittasitte, herran Lannister, se voi olla tietysti totta, mutta tällä, tällä hetkellä kysymys on 115 plus X näistä nämä summat, jotka, jotka käyttämättöminä vapautetaan muun tutkimuksen käyttöön. Jos, jos näitä varoja näissä puolessa vuodessa nyt käytetään, ne putoavat sitten varauksista pois Täällä katsoa nyt sitä, on onko meillä aikaa löytää kumppaneita näiden, näiden varojen käyttöön. Jos ajatellaan energiatehokkuuden tavoitetta, silloin tietysti eh, tullaan näin toimeen. Jos ajatellaan uusiutuvaa energiaa, eh, sitä sitten tietysti toteutetaan. Ja ajatellaan vaikka tällaista <clears throat> eh, vaikka mm, kesä, kesälomia, kuinka paljon vähän tässä on aikaa. Silloin tarvitaan kaikkien osa, osapuolten yhteistyötä. Esotec on tuulivo, tuulivoimalla, tuulivoimaprojekti, eikä siinä oteta huomioon kaasua eikä, eikä muutakaan. Toiseksi, siis meillä tämä äh, Jessetkin tuko, tukeminen on, on äh, olennaista, mutta samalla tietysti äh, se olettaa, siinä oletetaan sitten uusiutuvien energialehteiden tukea, aurinkoenergiaa ja noin poispäin. Ja mitä tulee infrastruktuuriin, näiden verkostojen, putkistojen rahoitusta, tai, anteeksi, tai sai siis kaapeleiden, kaapele, kaapeliverkostojen tuki on tarpeen. Me tarvitsemme tietysti jonkinlaiset maksutakeet, niin että, tämä, että nämä energiat sitten energiat päätyvät, päätyvät jakelun verkkoon ja pitäisi myöskin sitten pyrkiä jotenkin varmistamaan sitten energiahinnan vakausta. Mitään takeitahan ei tietenkään voi antaa. Esimerkiksi äh, äh, Saksan sisäiset ehdotukset, niin jos ajatellaan niitä, ne voidaan siitä tietysti eurooppalaiselle tasolle, se voi olla Äh, ihan hyvä idea. Jos, mitä sitten tulee tähän 2050 äh, suunnitelmaan? Äh, on, <clears throat> täytyy kuunnella useitakin lähteitä, ei, mon, muitakin professoreita. Tutkimuksia on pilvin pimein ja asiantuntijalausuntoja tulvi joka suunnalta. <clears throat> Meillä on kerrottu, että jopa, että jopa 80 prosenttia energiasta on mahdollisuus saada uusiutuvista energialähteistä pyrimme mahdollisimman objektiivisesti tätä tiekartta vuoteen 2050 kehittämään. Tämähän on tällainen puolen, puolen vuosisadan mittainen ohjelma. En, en minä ole vielä... Sali huuto, ei kun, anteeksi. Minut ei tietysti eh, kunnioittaa, mitä päättäjät tekevät. Juncker tekee ja muut Eh, eikä pelkästään eh, yrityksiä kun Me haluamme, että ne tietää, mikä on taloudellisesti ja <clears throat> elinkeinopoliittisesti toteutettavissa. Millä tavalla tähän vuoteen 2050 sitten saadaan ne tavoitteet täytetyksi. <clears throat> Sitten kysyttiin, kysyttiin vesivoiman edistämisestä. <clears throat> Minusta niin on tämä varasto, varastointitekniikka on kaikkein olennaista, jos ajatellaan uusiutuvien energialähteiden kehittämistä ja, ja muuta. Ja, ainoastaan varastoinnin kehittämisen jäl, jäl, jälkeen on tässä järkeä. Tietysti vesivoima voi tätä tukea, mutta tietysti on varmasti tämä näin saatavan energian varastointi ei ole tehokasta ja ainakaan Keski-Euroopassa vesivoimaa ei saada valjastettua helposti ainakaan enempää. Se riippuu tietysti, tietysti väestön halu erityisesti tuolla tiheän, tiheän asutuilla seudulla on hyvinkin hankala. Sitten kahdeksas puiteohjelma siinä minulla on kokemusta vähemmän kuin teillä on. Kysymys on siitä, että minkälaista painotusta tutkimukselle ylipäätänsä annetaan, painoarvo tutkimukselle ylipäätänsä annetaan lähi, lähivuosina. Esimerkiksi maaseudun kehittämisrahoista, ke, ke, maaseudun kehittämisrahoista, aluepoliittisista rahoista, muista on mahdollisuus tätä varoja irrottaa. Tietysti sitten jokainen jäsenmaa päättää itse tutkimusmäärärahansa osuuden. Nyt se voisi olla vaikka 4 prosenttia ehkä vuoden kuluttua, se voi olla muutaman vuoden kuluttua 8 prosenttia noussut, mutta sitä on myöskin sitä inflaatiosta nakertaa. Täytyy miettiä, miten, miten saadaan lisää varoja eurooppalaisiin hankkeisiin jokainen hallitus päättää sen sitten, jokainen puole, puolueissa, puolueista riippumatta joutuu sitten puhumaan omille edustajilleen kansallisissa parlamenteissa tämän tutkimusrahojen varmistamiseksi. Sitten jos tiedetään, mistä Euroopan budjetti koostuu, siinä on sitten kysymys siitä, minkälainen rooli tutkimukselle annetaan – tutkimusta kiinnostuneet komissaarit, minä mukaan lukien, äh, tulemme tietysti äh, taistelemaan energiatutkimuksen puolesta, että tutkimusmäärät siinä kasvavat. Niin siitä tulee lähestymään tietysti äh, elinkeinoelämää ja, ja pyrkiä sitten yhteisiin hankkeisiin sitten tutkimusyhteisön kanssa käynnistämään koska tällä tavalla sitten saadaan tätä, tämä euron arvoa moninkertaisesti. Ei saa esitä kysymyksiin Se Ljubljanassa ensi, ensi, ensi vuodessa päätetään <clears throat> pääjohtajasta, että pikkuhiljaa se siitä lähtee käy, toimintansa käynnistämään. <clears throat> Nämä viranomaiset, tämä, viranomainen, tämä virasto on valmis käynnistämään toimintansa ja sen pikkuhiljaa sitten aletaan harmonisoida pikkuhiljaa kansallisia, kansallista lainsäädäntöä sopivaksi. Sitten ITERistä kysyttiin. It, ITER on tällainen adoptiolapsi minulle. Siinä kun use, usein julkisten hankkeiden e, e, kehittämisessä ensiksi kustannukset arvioidaan aika pieni, ainakin pieni, sitten pikkuhiljaa ne siitä kasvavat. Sitten on vielä verotus Euroopan unionin ö, oli ö, liian optimistinen. Lisä, sitä paitsi osallistumisinto on ollut, ollut vaisuhkoa. Ja sitten vielä esimerkiksi hyväksyvät, hyväksyvätkö yhteistyökumppanimme Yhdysvallat ensinnäkin meidän johto, johtoroolimme, vai tulevatko he kyseenalaistamaan tämän hankkeen. Sitten hankkeet, jossa Yhdysvallat, Kiina, Intia ovat osallisena, annetaanko ne sitten, suostutaanko ne antamaan vaikkapa Ranskan tai Italian johdettaviksi. Eli tähän tarvitaan vielä lisää rahoitusta. Se on ihan selvää, 7 miljardia taitaa olla se vaje tällä, tällä hetkellä. Uskon, uskon että tässä tällainen viipaletaktiikka maailmanlaajuisten kumppaneiden su- suuntaan on väärä tie, mutta, mutta tehtäköön sel- selväksi, että, että jos, jos, me, jos ei se meille, me euro, euro, eurooppalaisena tässä onnistu silloin, eivät varmaankaan enää sitten muut maat eivät ota Eurooppaa mukaan tällaisiin hankkeisiin vakavissaan. Kysymys on Euroopan unionin kompetenssissa ja suurten jäsen, jäsen, jäsenmaiden kyvystä sitten osallistua, ottaa osaa tasavertaisesti maailmanlaajuisiin tutkimushankkeisiin. Sitten kysyttiin, miten, miten näitä tuulipuistoja tuetaan Pohjanmerellä. Meidän infrastruktuuripaketissamme ohjanneet varoja tälle, näihin, tällä hankkeelle. Me tuemme sitä eurooppalaisin varoin. Minä olen äh, vakuuttunut siitä, että tässä täytyy itse mm, nämä hankkeet toteuttajat joutuvat huolehtimaan kustannukset. Euroopan unioni muutaman, muutaman prosentin verran antaa tätä lisäavustusta, mutta tämä elinkeinoelämä, energiateollisuus itse on vastuussa näistä, tai nämä, ne, jotka sitten tätä omaisuutta hallitsevat. Tietenkin tässä on silloin tärkeää, että hallitukset ottavat vastuuta kantaakseen yhdenmukaisella tavalla. Ja komissio voi sinne sitten antaa täydentävää, täydentävää rahoitusta, mutta emme näistä isoista investoinnista voi päävastuuta ottaa. Rybik kysyi, äh, äh, on kysynyt tästä näiden yhteisten hankkeiden, hankkeiden eurooppalaisella tasolla – käytän, parhaat käytännöt ovat hyvä idea tässä yhteydessä, mitä tulee suunnitteluun ja ää, ää, valtuuttamiseen. Ja esimerkiksi Lissabonin sopimuksen nojalla tämä on kuuluu vielä edelleenkin siltikin kansalliselle kansalliseen päätös, päätäntävaltaan. Miten sitten tämä 2020-2020 tavoitteet saavutamme, se on hyvä kysymys. En halua, että ihmiset ummistavat silmänsä vuoteen 2015 asti. Sitten yhtäkkiä ruvetaan sitten arvioimaan tilannetta, että tämä toho, että, että aika on rientänyt ohi, että olemme jäljessä aikataulustamme. Jopa kriisin aikoina tähän tavoitteeseen suhtaudutaan hyväksyvästi sekä elinkeinoelämän, yliopistomaailman ja näiden parissa ja kansan parissa, niin ikään nämä tavoitteet ovat aika selkeät. Ja minusta nämä 2020 tavoitteet 20 vuoden kuluessa tulevat olla hyvinkin suojat, suosittuja. Salista taas ei nyt kuulunut kommentti ja, ja vastauskin, eikä se ole. Joka tapauksessa siis tämä, nämä ovat hyvin suosittuja sinänsä nämä kansan, kansan parissa. Sen verran, sen verran sääntöllä kuin on tarpeen. Ei enempää, mutta eikä vähempää. Jatku, seur, jatkuva, jatkuva seuranta on tässä tarpeen. Jos me emme, emme, emme sitten pitäydy aikataulussa silloin. Tietenkin näyt, jos näyttää siltä, että me pysyy aikataulussa, silloin pitää säännellä sitten kenties tiukemmin. Jäsen, jäsenmaiden rooli on tässä tietenkin kaikkein tärkein. U- Ukrainasta kysyttiin ja äh, Gazpromin ja Ukrainan äh, energiayhtiön että äh, tapasin Ukrainan tapa, tapaan Ukrainan energiaministerin tällä viikolla. Voin puolijulkisesti sanoa, että energiayhteistyö Ukrainan kanssa on, on asia, joka on kyllä esillä ja tulee esille ja uusi hallitus ansaitsee tietysti luottamuksemme, mutta avoimia kysymyksiä toki on ja joudumme, joudumme niitä esittämään. Kerron teille sitten lähi, lähiviikkoina siitä, mitä tapahtuu. Tässä vaiheessa en tämän, tämän enempää näistä nyt voi puhua, kun keskustelut ovat tulossa vasta tällä, myöhemmin tällä viikolla. Tuonempana voi vastata kysymykseen tarkemmin. Sitten rakennusten energiatehokkuutta, erityisesti julkisten rakennusten energiatehokkuutta. Tässä on tämä aihe, josta pitää kyllä puhua suuren äänen. E, e, meillä on huomattava, huomattava potentiaalia asunrakennuksissa tätä energian, energian säästämiseen. Meidät vetää tässä Äh, panostaa äh, alueelliseen ja valtakunnallisiin renovointi- ja saneeraustoimiin niin, ja tehdä tätä eurooppalaisen katon alla yhteisesti näitä energiatehokkuustoimia. Äh, minulla on jäsenmaiden asianomaiset ministerit kumppaneinani niin, ja tulen selvittämään, minkä verran, minkä verran tämä asia e-, eurooppalaisia innostaa ja kiinnostaa jos äh, Yhdysvaltain varapresidentti tulee juoksen, silloin tietysti on kysymys hyvä Kööpenhaminan äh, äh, tavoitteista ottaa, ottaa, tavoitteet ottaa esille. Kööpenhaminahan ei ollut mikään hyvin suurikaan menestys Euroopan unionille. E, e, eikä Euroopalle tyytyväinen näistä heiveröisistä päätöksistä. Ja, ja tässä samassa yhteydessä on esitettävä kysymys amerikkalaisille, että, että, että on, onko öljy kaiken vastaus, jos tarkastellaan Meksikonlahden katastrofia, siinä näkyy selvästi, että, että nämä nykypäivän teknologian alkaa olla yhä vaarallisempaa ja vaarallisempaa, jos, jos, jos Yhdysvallat tai muutkaan maat päättävät pitää kai rakentaa energiapolitiikassa öljyvaran. Se on tosi, tosi vaarallinen kehityskulku. Sitten tästä energiaköyhyydestä. Tässä puhuttiin esimerkiksi Belgi- Belgian, Belgia on tässä tekemässä paino, painopisteensä puheenjohtajakaudella mitä, tässä on tietysti tiettyjä ongelmia tässä puheenjohtajuuskauteen valmistautumisessa juuri, juuri tällä hetkellä, mutta jos jatkuvasti yhä hei, huterammalla pohjalla on hallituksia jäsenmaissa, ei se ole mitään asiaa ainakaan edesauta. Tässä energia, Belgian valtio on tämän energiaköyhyyden meille maininnut tällaisen yhtenä painopistealueena. No, meidän tietysti huolittava siitä, että energia on hintansa arvoista ja, ja että, sit, että sitä tulee, kaikki sitä saavat turvallisesti jatkossa. Näin tämän energiaköyhyys on osa yleistä köyhyyttä ja vähävaraisuutta. Siitä on tehtävä osa kansallista sosiaalipolitiikkaa, jos ei mikään muuto. Kaikkein, ensi, ensi, kaikkein ensimmäiseksi tämä tietysti pitää kohdentaa tämä politiikka kaikkiin kansalaisiin niin, että ihmisillä on riittävät materiaaliset elämisen edellytykset. Ja, ja nämä sitten, ja ne sen valtioissa erilaisiin toimenpitein sitten äh, huolehditaan energiariittävyydestä ja, ja muistakin elämisen edellytyksistä. Tuskin ihan kaikkiin kysymyksiin e-, ehdin tässä yhteydessä vastata koska tämä, minun pitää vielä käydä pormestareillekin tämä loppupuheenvuoro pitämään tässä. Mutta ne kysymykset, jotka, jotka jäävät vaille riittävää vastausta, kirja, pankaa ne kirjallisesti tai tulkaa pysymään kahdenvälisesti, niin pyrin nekin saamaan pois päiväjärjestyksestä. herzlichen Dank für die Aus Kiitoksia näistä kysymyksistä, vastauksista. Varmasti kaikki vastaukset saavat kysymykset saavat vastauksen. Näemme teidät pian uudestaan. Te voitte jat- matkaa, jat- jatkaa matkaanne. So, liebe Kollegen, liebe Kollegen. No niin, hyvät kollegat, eteen, ei kun eteenpäin. Seuraava kohta on myöskin tärkeä. Silloin oli, sen vuoksi olisi hyvä, että kaikki vieraat poistuisivat rivakasti. Meillä on nimittäin tässä tärkeä, ja sitten sama englanniksi, pyytää puheenjohtaja nopeasti ja äänettä pitäisi salista poistua, koska meillä on hyvin kiinnostavia ja tärkeitä asioita vielä listallamme esillä. Ensin, ensinnäkin valtuutus vuoden 2011 talousarvioesitystä koskevan kolmikantakokoukseen. Siinä e-, esittelijämme, esittelemme on äh, Edith Herzog, ja hänellä on äh, siinä paljon sanottavaa ja varjoesittelijällä on sanottavaa hänelle, jos, jos sali vähän hiljenisi. Ensin puhe, puheenvuoron saa Rova Herzog, jos saa äänensä kuuluviin. Herzog, olkaa hyvä. Thank, uh, thank you, Chairman, and thanks for the colleagues who find it. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kollegoille, jotka haluavat puhua ensi vuoden talousarvioluonnoksesta. Aloittaisin nyt tärkeimmästä kohdasta, eli aikataulusta. Itressä täytyy hoitaa tämä loppuaineistus viimeistään 11. toukokuuta. Meillä on siksi ylimääräinen kokous tarkistuksiin liittyen. Tämä on ainoa tapa, jolla voimme esittää tarkistukset budjettivaliokunnalle 12. toukokuuta, eli määräaikatarkistusten jättämiselle ITREN osalta liittyen vuonna 2011 talousarvioesitystä on 7. toukokuuta keskipäivältä, keskipäivältä, eli tämä nyt pitää ilmoittaa. Sitten muutama sana siitä, miksi on tärkeää, että teollisuusvaliokunta suhtautuu vakavasti vuoden 2011 budjettiin. Tähän on kaksi tärkeintä syytä yhden komission jäsenen mainitsikin, eli johtuen talouskriisistä vuoden 2011 talousarvio on hyvin vaikea jäsenvaltioille ja myöskin EUlle, mutta se on ehkä tärkeämpää meille, että vuoden 2011 budjettimenettely on ensimmäinen menettely Lissabonin sopimuksen voimassaoloaikana. Ja siksi on tärkeää, että me osallistumme tähän, koska Tällä tavalla meidän tulee nyt edetä. No miksi on sitten niin tärkeää, että Lissabonin sopimus on antanut tälle valiokunnalle ja EUlle uusia toimivaltuuksia? Teollisuusvaliokunta haluaa keskittyä innovaatiopolitiikkaan, avaruuspolitiikkaan, digitaaliseen agendaan ja niin edelleen. Ne ovat uusia ilmiöitä verrattuna vuoden 2010 budjettiin. Ja kuten sanoin, toimivaltuudet kasvavat, mutta budjetti supistuu. Ja meidän pitää olla yhtenäisiä, jos haluamme päästä näihin tavoitteisiin. No mikä sitten on budjettiasioissa tärkein ongelma? No perusongelma on se, että talouskriisistä johtuen ja koordinoinnin puutteesta johtuen jäsenvaltioiden välillä talouspolitiikan alalla EUn pitää olla koordinoidumpi kuin aikaisemmin ja toisaalta nämä monivuotiset rahoituspuitteet rajoittavat meitä. Nämä puitteet ovat jo osoittaneet heikkoutensa. Tärkeisiin hankkeisiin, esimerkiksi Galileon, EMISEihin, ruoka-apuun, sosiaalisen osallistumiseen tai elvyttämiseen ei ole riittävästi varoja. Ja esimerkiksi energiaturvallisuuteen ja ilmastonmuutokseen ei myöskään ole riittävästi varoja. Lissabonin prioriteetit toisaalta ovat tärkeitä, kun mietimme 2020 strategiaa energia, ilmastonmuutos, matkailu, urheilu, siviiliturva, innovaatio ja niin edelleen. Niistä on puhuttu 2020 strategiassa ja ne ovat vain sanoja, mikäli emme saa niitä mukaan jo vuoden 2010 talousarvioon. Eli missä nyt mennään? Budjettivaliokunnan koordinaattorit päättivät mietinnöstä, jossa puhutaan komission talousarvioesityksestä, josta äänestetään 15. tai 17. kesäkuuta täysistunnossa, ja siksi meidän on kiireellistä laatia tarkistuksia ja yhtenäisesti. Lausuntolonnoksessani olen yrittänyt puuttua ja kerätä kaikkiin hankkeisiin, jotka ovat valiokunnassa ja joista on keskusteltu aikaisemmin. Toivottavasti teidän tarkistusten avulla, joista olen jo keskustellut varjoesittelyiden kanssa ja poliittisten neuvonantajien kanssa niin voimme olla mahdollisimman yhtenäisiä ja näin saamme kantamme läpi myöskin budjettivaliokunnassa. Meidän pitää olla yhtenäisiä. ITRE ja budjettivaliokunta yhdessä ja energia- ja teollisuusasioista vastaavat komission jäsenet. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä, joten haluaisin kiittää yhteistyöstä. Kiitoksia puheenjohtajalle ja valiokunnan sihteeristölle siitä, te olette joustavia ja annoitte tämän demokraattisen mahdollisuuden käsitellä kaikki tarkistukset ja äänestyksen ennen budjettivaliokunnan äänestystä. Kiitos. Darf mich bedanken, aber will... Kiitoksia, mutta haluaisin kiittää myöskin teitä, koska tämä etukäteistyö on erittäin laadukasta. Sitten Bytikofer. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää valmistelijaa hänen tekemästään työstä. Hän on tehnyt sitä hyvin kollegiaalisesti. Sitten muutama huomio tähän luonnokseen. Ehkä meidän pitäisi vielä tehdä jotain muutoksia Ja olisi hyvä, jos valiokunta olisi yhtenäinen. Suurin ongelma on se, minkä nyt otan ensimmäiseksi, ensimmäiseksi esille. Se on kohdassa kolme. Eli ITERin valtavasti kasvaneet kustannukset, tästä puhuttiin Oettingerin kanssa. Varmaan ei ole mahdollista löytää nyt tapaa, jolla lyhytaikaisesti voitaisiin kattaa näitä ylimääräisiä kustannuksia, mutta talouspoliittisesti ei olisi järkevää eikä myöskään kestävää, jos nyt haettaisiin tuoretta rahaa jostain ja sitten mietitään, miten estettäisiin kulujen räjähtäminen, että se jättäisiin kokonaan huomiotta. Eli vähintäänkin komission pitäisi laatia jonkinlainen mekanismi, joka rajoittaisi näitä kustannuksia. Esimerkiksi yhteisessä maatalouspolitiikassa tällainen kustannus jo on. Ja meidän täytyy estää se, että näissä tutkimuskysymyksissä ja energiatutkimuksessa joudutaan sitten luopumaan fuusiotutkimuksesta. Ja sitten valmistelija, mitä hän korostaa kohdassa kaksi, siis riittävä rahoitus seitsemän tutkimuksen puiteohjelmalle. Tämä valiokunnan tulisi sitä puolustaa. Ja sitten kohdassa viisi ehdotetaan, että energiainfrastruktuurit ja että että olisi kestävää energiapolitiikkaa. Ehkä se voitaisiin vielä lisätä tähän kohtaan. Kiitos. Bedanke mich auch, Herr... Kiitoksia sitten Saudakas. E, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin onnitella esittelijää tuen esityksen ajatuksia tässä on tehty mainiota työtä, eritoten siksi, että asia on niin merkityksellinen. Minä uskoisin, että tämä lausunto on varsinkin meidän puolueellemme hyvin tärkeä ja se ottaa esille juuri tärkeimmät asian kohdat ja tuen sitä täysin, niin kuin Buteko Ferrehti tässä ennen sanoa, ennen minua sanoa, niin on olemassa tiettyjä budjetin kohtia, joista on syvällisemmin ehdottomasti keskusteltava. Kaikki nämä asiat tietysti ovat meidän mielissämme jo mutta niitä täytyy vielä hivenen täsmentää ja hautoa ennen lopullisia konkreettisempia lukuja. Sitten voimme vasta tehdä paljon tasapainoisemmat päätökset näistä asioista. Ja kuten esittelijämme jo ehti sanoa, niin asia, aikataulu on aika tiukka mutta meidän täytyy nyt jo joka tapauksessa tämän tekstin pohjalta lähteä liikkeelle asian hyväksymisessä. Kiitoksia sitten Odi. Merci, monsieur le Kiitokset puheenjohtaja. Niin, minäkin haluan äh, onnitella tästä Herzogin tekemästä työstä. Tahtoisin äh, seuraavat ajatukset esittää budjettirakenteesta. En, en puhu nyt niinkään sisällöstä, vaan muodosta. Jos mietin budjettirakennetta, ja sitä, että sen ei pitäisi sen enempää muuttua, vaikkakin me haluamme nämä jatkuvat toimintamenot erottaa sijoitusinvestointimenoista. Me tarvitsisimme tällaisen selkeän investointiosaston, koska meillähän on tällaisia suuria julkisen rahoituksen elementtejä esimerkiksi valtiossa, josta minä olen kotoisin. Ja tämä kappale sitten koskisi niitä sijoituksia, joita unionilla on ajatuksissa. Esimerkiksi Galileo, johon ei onneta löytymään näitä kolme miljardia, miljardia se on aika ikävää. Eli Eikö meillä voisi olla tällainen oma investointiosio tekstissä? Komissiokin on huomauttanut toivovansa tällaista infrastruktuurin uudistamissuunnitelmaa ja varoja siihen. Ja juuri budjetin hallinnossa, hallinnon kannalta mietin, eikö olisi hivenen nyt muokattava tuota koko rakennetta, jotta investoinnit sitten eroaisivat joka vuosi, vuotisista jatku, juoksevista menoista weiteren Wortmeldungen. Kiitoksia, muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Ai, Herzog vielä. The chairman. Niin ihan lyhyesti. Haluaisin kiittää kaikista neuvoista ja odottelen tarkistuksianne. Yksi huomio Odille. Tämä ehdotus oli hyvä, koska nämä hankkeet, avaruuspolitiikka, Nabukko, ne ovat täysin uusi osa eurooppalaista infrastruktuuria – joten Eurooppa omistaa jotain, mitä aikaisemmin ei ollut, ollut olemassa. Eli olen samaa mieltä kanssanne, mutta sitten täytyy ajatella vielä pidemmälle. Jos me tarjoamme tällaisia eurooppalaisia infrastruktuureita myöhemmin maksusta niille, jotka niitä käyttävät, niin sitten meidän täytyy vähän miettiä budjettiamme uudelleen, koska miten se voidaan sitten palauttaa budjettiin. Eli nämä ideat ovat hyviä. Meidän täytyy miettiä todellakin, miten voimme hieno säätää tätä järjestelmää, että se toimii kunnolla. Kiitoksia, eli 6. toukokuuta on määräaikatarkistuksen jättämiselle 11. päivää sitten äänestys. Sitten kohta 9. Uuden kestävän talouden työllisyyspotentiaalien kehittäminen. Figueiredo saa puheenvuoron. Hän on valmistelija, olkaa hyvä. arvoisa eh, puhemies Kuten näette, olen tehnyt erinäisiä ehdotuksia. Ja mielestäni nämä ehdotukset ovat tärkeitä meidän valiokuntamme kannalta. Ensinnäkin tässä puhutaan kunkin jäsenvaltion erityispiirteistä ja niiden teollisuuden kehityksen tasosta, tiedosta, joita joissain jäsenvaltioissa on tietyillä alueilla, ja sitten puhutaan siitä, miten meidän pitää puolustaa työpaikkoja ja suojella ympäristöä. Sitten täytyy myöskin ottaa huomioon se, että kun kyse on innovaatioon liittyvistä ratkaisuista ja teollisesta innovaatiosta, Näiden ratkaisujen täytyy antaa meille vastauksia suurin ongelmiin, joita meillä tällä hetkellä on yhteiskunnassamme. Ne ovat vielä kiireellisempiä, kun on kriisi, esimerkiksi työttömyys, köyhyys, ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen ja resurssien vähäisyys. Eli meidän täytyy myöskin varmistaa, että tutkimustulokset annetaan myöskin PK-yritysten käyttöön ja mikroyhteisön käyttöön. Mutta myöskin täytyy ottaa huomioon energiatehokkuus ja uusien energialähteiden käyttöä ja miten uudet tuotantometodit saadaan PK-yritysten käyttöön, resurssit, kierrätys, kaikkea tätä täytyy miettiä meidän pitää turvata työpaikkoja ja luoda myöskin uusia kestäviä työpaikkoja samoille aloille ja muille teollisuuden aloille. Meidän täytyy löytää ratkaisuja näihin vakaviin työttömyysongelmiin ja siihen, että teollisuus vähenee. Eli meidän täytyy kiinnittää huomiota näille, näihin alueihin, joista teollisuutta poistuu huomattavasti. Joissain tapauksissa teollisuutta on keskittynyt paljon näille alueille ja nyt nämä alat kärsivät kriisistä, esimerkiksi tekstiiliteollisuus tai osa teollisuus Ja sähkölaiteteollisuus kärsii myöskin kriisistä. Sitten on alueita, joilta monikansalliset yritykset ovat vetäytyneet pois, esimerkiksi Portugalista – on vetäytynyt pois tällaisia yrityksiä ja siirtänyt tuotantoon muualle, ja se on vaikuttanut yhteiskuntaan valtavasti. Eli meillä pitää olla integroitu lähestymistapa kehitykseen, meidän täytyy edistää innovaatiota ja myöskin toimintoja, jotka ovat hyvin työvoimapainotteisia, ja meidän täytyy lisätä työpaikkoja ja vähentää sosiaalisia ja yhteiskunnallisia epätasa-arvoja. Ja sitten energiatehokkuuden alta, no tässähän on paljon potentiaalia. Esimerkiksi uudet teollisuuden alat, jotka luovat paljon työpaikkoja, ja samalla meidän tulee edistää sektoreita, joiden avulla voidaan parantaa energiatehokkuutta, erityisesti maissa, joissa on kiireellinen tarve parantaa energiasäästöä ja energiatehokkuutta. Ja kun komission jäsen oli täällä, ehdinkin jo sanoa, että meidän täytyy muistaa, kohtaa energiakysymyksissä valtavat sosiaaliset epätasa-arvokysymykset ja sitä, että on olemassa myöskin energiaköyhyyttä, joka on nousussa monissa jäsenvaltioissa. Myöskin uskon, että tähän voidaan myöskin luoda työpaikkoja. Me voimme investoida innovatiiviselle alueelle. Silloin voitaisiin hoitaa näitä energiaköyhyyskysymyksiä. Mutta sitten nämä muutokset tuotantoprosesseissa – muutokset yrityksissä, no niihin pitää liittää koulutusta ja elinikäistä oppimista. Ja tietysti meidän täytyy luoda koulutusta ja elinikäistä oppimista. Sekin voi olla työvoiman painotteista ja voidaan luoda uusia työpaikkoja. Mutta tätä täytyy miettiä kansallisella tasolla, Euroopan tasolla ja myöskin aluetasolla ja joissain valtioissa jopa myöskin paikallisella tasolla. Me emme halua enempää epätasa-arvoa emmekä halua enempää asymmetriaa. Me haluamme lisää työpaikkoja, emmekä sitä, että niitä menetetään. Ja tietysti julkinen sektori on keskeisessä roolissa. Jos haluamme löytää kestäviä ratkaisuja näihin ongelmiin, esimerkiksi työttömyyteen, köyhyyden torjumiseen tai epätasa-arvon poistamiseen – kaikilla aloilla, silloin julkisen sektorin on oltava se taho, josta saadaan vastauksia. Ja sitten millaisia julkisia infrastruktuureita käytetään ja liikenneinfrastruktuurit. Kaikilla näillä infrastruktuureilla pystytään luomaan paljon työpaikkoja, mutta se merkitsee, että niihin pitää liittää myöskin oikeuksia näihin työpaikkoihin ja meidän pitää olla politiikassamme vastuullisia Eli julkisviranomaisten täytyy toimia vastuullisesti. Ja sitten olen valmis vastaamaan kysymyksiin kollegoilta. Kiitos. Als nächstes Tänään koostajat selle arvamuse eest ja olen ka suure osa siin leidu... niin, haluaisin kiittää Äh, joka figureidua äh, tästä asiakirjasta, jonka, josta olen hyvin pitkälle samaa mieltä. Toki elinkeinoelämämme on muutoksen kynnyksellä. Äh, resursseja on käytettävä tehokkaammin, ei riitä, että niitä pelkästään uudelleen suunnataan. Niin että, että esimerkiksi elinkeinoelämä toimii tehokkaammin. Resurssien hyödyntäminen edellyttää esimerkiksi parhain tehokkaampaa kierrätystä. Kaikki tällainen tulisi muodostua normiksi. Ennen kaikkea tulee painottaa energian säästöä. Keskipitkällä aikavälillä pitäisi vähentää hiilidioksidi päästöjä ja pide, hiilipitoista aine, ainetta. Ja pitkällä aikavälillä eh, meidän pitää huolehtia luonnon varojen eh, kestävästä kehityksestä, että kestävästä käyttämisestä. Eh, se muutos, mitä tässä penään, ei äh, etene yhte, yhteisen maatalouspolitiikan tai FP7 tai muiden äh, hankkeiden kautta. On, on, äh, tällä, yksittäisiä toim, yksittäiset toimet tietenkään eivät riitä, kun muutoksen tarve on niin polttava kuin se on. Tämä merkitsee eh, sitä, että meidän pitää uudistaa olemassa olevia toimenpiteitä ja samoin kaipaamme uusia tuoreita toimenpiteitä, e, ympäristöveroja esimerkiksi. Samoin liike-elämän ja tutkimusyhteisön, elinkeinoelämän ja tutkimusyhteisön olisi toimittava kiinteämmin tekokkaammin yhdessä, jotta esimerkiksi resurssien ympäristöhaitat voitaisiin, että ympäristöhaitat vähenisivät. Hyvä esimerkki tästä on mainittu asuntotilanne, esimerkiksi asuntojen lämmitys. PK-sektori on tässä avainasemassa. Se voi kiihdyttää muutosta kenties ne jotkut, jotkut pitävät itseään liian pieninä, jotta niillä olisi mitään painoarvoa, mutta jos ne kaikki toimisivat yhteistyössä, ne voisivat saada suurtakin muutosta aikaan. Kiitos. Edustaja Jadot seuraava. Merci, monsieur le Kiitokset puheenjohtaja. Niin Mielestäni tämä yhteiskunnallisen kriisin taso Euroopassa vaatii meitä ajamaan, laatimaan selviä työllisyyskriteereitä, jotka vastaavat myös sosiaali- ja teollisuusnäkökulmaan ja talousnäkökulmaan. Me haluaisimme nyt muutaman kohdan ottaa vielä esiin. Ensiksikin tulisi taata se, että teollisuuspolitiikka on hyvin pysyy selkeänä ja seuraa aikaansa. Minun mielestäni teollisuuspolitiikan hallinnollinen, oikeudellinen ja verotuksellinen puoli ovat erityisen välttämättömiä osia taataksemme pysyvän työllisyyden tällä alalla ja tuemaan teollisuuden, teollisuuden laadun myös Euroopassa. Minun mielestäni myös yrityspolitiikka on juuri merkittävää ja meidän tulee muistaa, miten vaikea on ennakoida muiden, suun, muiden suuntien valitsemista tulevaisuudessa unionitasolla ja sitten kansallisella tasolla pitäisi tukea muiden teon talouden, tuo, taloudellisen ja tuottavu, tuottavuuden keinoja esimerkiksi autoteollisuudessa, autoteollisuuden innovaatioita ja näin pyrkiä sitten kehittämään Euroopan teollisuutta. Ja tähän tietysti liittyy PK-yritysten tuki. Ja tänään nykyisellään me tietysti tiedämme, että meillä on ylituotantoa monessakin, monessakin alassa jalostuspuolella ja sitten autoteollisuudessa varsinkin. Ja tällaisessa suurteollisuudessa täytyisi keskustella erityisesti näistä eri tekijöistä yritysten johdossa ja ammattiliittojen piirissä sitä, miten, miltä tulevaisuus esimerkiksi 15 vuoden päästä näyttää ja miten voidaan näitä muutoksia tehdä ja palkkamuokkauksia eritoten toteuttaa. Lopuksi minä haluaisin huomauttaa, että jos me haluamme nämä työllisyyskriteerit todellakin ottaa mukaan, niin meidän täytyisi erityisesti muistaa, kuinka paljon työvoimaa näillä aloilla tarvitaan. Ja jos me sitten erityisesti toteen otamme ympäristökysymykset mukaan ja uusiutuvat energiavarat eri toten, nehän ovat paljon työvoimaa vaativampia kuin vanhat aikaisemmat työ, energia, energiantuotantoalat ovat, joten tähän liittyy tietysti myös investointipankin osallistuminen näihin työllisyyskuluihin ja näin meillä on hyvin kiireellistä toimia nopeasti ja edetä pikaisesti eteenpäin, koska me jo havaitsemme erityisesti yhden espanjalaisen tutkimuksen osoittavan tietynlaista epäilyä vihreiden työpaikkojen luomiseen ja on hyvin tärkeää, että täällä meidän valiokunnassamme me tuollaiset epäilykset lakaisemme maan alle tai maton alle, jotta vältämme tällaisten käsitysten leviämisen. Kiitoksia. Kiitoksia. Oliko vielä puheenvuoropyyntöjä? Ei näitä olevan. Sillä voimme, voimme sitten päättää tämän esitysistan kohdan käsittelyn. Siis 11. Mm, toukokuuta puolelta päivin on sitten muutosesityksen jättämisen takaraja, mutta Figureidolle vielä esittelijänä puheenvuoro. President, som tu rapide. Kiitoksia, puhun ihan lyhyesti. Yleisesti ottaen olen samaa mieltä näistä huomioista, joita kollegat ovat tehneet. Ja haluaisin kiittää kollegoita jo etukäteen näistä kirjallisista ehdotuksista. Niiden avulla voimme parantaa tätä lausuntoa. Mutta toisaalta haluaisin myöskin todeta, että meidän täytyy kiinnittää erityistä huomiota siihen, että meillä pitää olla selkeää teollisuuspolitiikkaa. Meidän täytyy vaatia tätä komissiolta. Meillä pitää olla selkeää kestävää teollisuuspolitiikkaa Euroopassa, mutta myöskin täytyy korostaa sitä, että politiikassa on otettava huomioon ongelmia, joista alueemme ja maamme kärsivät. Ja teollisuuspolitiikassa täytyy ottaa huomioon myöskin vaikeat talous- ja sosiaaliset tilanteet tietyillä alueilla ja tietyissä valtioissa. Eli meillä pitäisi olla enemmän budjettivaroja näille alueille. Se on toinen ehdotus, joka meidän tulisi tehdä, ja meidän pitää korostaa sitä, että tämä asia käsitellään myöskin budjettivaliokunnassa. Good. Hyvä juttu. Tämä menettely on selvä kaikilla. Tämä esityslistan kohtaan näin saatu pois päiväjärjestyksestä. Kohdassa 10 on kysymys uuden tutkimuskeskuksen, pää, tutkimuskeskuksen strategiasta. Haluan toivottaa tervet, tervetulleeksi pääjohtaja Ron Schenkelin. Te saattekin sitten pidemmittä puheitta puheenvuoron tästä tutkimuskeskuksen toimintasuunnitelma. Your members of the ITRE committee. Puheenjohtaja, hyvät ITRE-valiokunnan edustajat, Kiitoksia tästä tila- tila- tilaisuudesta, että näin pikaisesti äskeisen esityksen jälkeen voin oman strategiamme esittää. Muistan, että, että, että Sir David Kingin johtama paneeli mm, suositteli, että tämä organisaatio kehittyisi tuottavammaksi ja tehokkaammaksi niin, että voitaisiin äh, äh, parantaa tätä työmme taho tasoa. Tässä näette äh, esityksen rungon. Nimenomaan meidän tulee panostaa tällaiseen asiakasvetoiseen EU-politiikan seurantaan ja toteuttamiseen niin, että me olemme sitten parhaita, paras mahdollinen taho Euro- Euroopassa tätä työtä me tehdä. Tätä missiolausumaa emme ole päättäneet muuttaa. Me, me nimittäin saimme laajan tuen hankkeellemme ehkä muuttaa sitä sitten kolmen vuoden kuluttua siinä vaiheessa, kun, kun me kenties olemme sitten saavuttaneet nämä tavoitteemme, jotka tässä missiolausumassamme on julki lausuttu. Eli että se, mitä, missä me haluamme olla ja mitä me haluamme, mitä me haluamme olla muutaman vuoden kuluttua tästä. Muistan, muistatte nyt, että nämä seitsemän instituuttia, jotka on viidessä jäsenmaassa tällä hetkellä, en itse sen enempää, Varmaankin teille on tuttua sekin, että meillä on noin 700 tiede, tiedemiestä, yli 430 tohtorin loppututkinnon suorittanutta. Meillä on mobility-ohjelmassa, ohjelmien puitteissa kouluttautumassa tieden, tieteen tekijöiksi eri laitoksissamme – se ei kuitenkaan ole kaikkein tärkein meidän organisaatiomme kannalta. Meidän äh, äh, tarkon työmme ytimessä on toiminnan tukeminen. Äh, sit, sit, sitä, sitä ei voi kirjoihin ja kansiin panna, jos kummaksutta sitä, että miksi meillä julkaisutoimintamme on niin vaisua. Meillä on kuitenkin ää, ää, ää, eri satoja julkaisuja silti, eli tuhat tällaista yhteistyötutkimuskeskusta maailmassa, Euroopassa, 60 miljoonaa euroa oli budjettimme viime, viime vuonna. Meillä ei ole vuokrarakennuksia ollenkaan, vaan meillä on omia, omistamme laboratoriomme ja tutkimustilamme, ydinlaboratoriot mukaan lukien Euroopassa. Voin ylpeänä sanoa, että me olemme varmastikin tarkimmin laatuvarmistettu Euroopan komission elin. Meillä on iso sertifioituja tiloja runsaasti. Varmaankin tiukimmin todellakin laadunvarmata meillä puree kuin missään muualla komission puitteissa – tässä, jos teille tämä näkyy, tämä kysymys on tämän, tämän päätöksenteon e, kasva mutkikkuus, joka meitä pitää liikkeessä tehdä. Olla tässä päätöksenteon ytimessä. Me olemme tähän pohjaksi ottaneet nämä suuret haasteet, jotka mekin mielemme tulevaisuudessa olevan. Jäsenmaathan vaativat komissiolta sitä, että me käsittelemme paljon enemmän asioita Euroopan tasolla kuin kuin pelkästään jäsenmaiden tasolla. Meidän pitää sitä mukaan sitten mukautua myöskin organisaationa, jotta voimme tähän haasteeseen vastata. Emme me voi yksittäisinä instituutioina, instituutteina toimia, jos, jos niiden toimialue on hyvinkin kapea. On, meidän täytyy saada toimivaltuuksia itse organisaation sisältä ja sisälle. Meidän pitää kykyä reagoimaan paljon herkemmin, eikä meidän ei pidä vain käskystä toimia, vaan pyrkiä itse olemaan aloitteen tekijänä tarpeen tullen. Meidän tulisi myöskin suunnata katseemme paremmin tulevaisuuteen, että voisimme ennakoida päätöksenteosta kenties tulevat syntyvät riskit meidän pitää kaiken kaikkiaan aina turvata kansalaisten oikeudet. Myöskin kustannustehokkuutta on analysoitava tehokkaammin, kun tätä omaa toimintaamme, toimintaa pyöritämme. Näinpä meille on sitten äh, on luotu tällainen uusi visio. En aiemmin semmoista, semmoista ei ole olleet. <clears throat> Me olemme use, useiden asiakkaiden arvioitavana tätä käyttäneet ja he ovat hyväksyneet. Me olemme, olkaamme siis tieteeseen perustavan politiikkavaihtoehtojen, toimintavaihtoehtojen luotettu toimittaja EU, EU-ssa, jotta me pystymme vastaamaan avainhaasteisiin, joita yhteiskuntamme kohtaavat ajatellen erityisesti kansainvälisesti tunnistetun tutkimustyön vaikutus ja mahdollisuuden. Ja tämä on varmasti tämä äh, lähivuosien tärkein haaste. Miten sitten äh, tämä äh, YTK voi tätä, näitä toimintavaihtoehtoja sitten tarjota? No, ensinnäkin, koska me käymme tiiviimpää vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa, tämässä ongelman määritelmä on usein kulmakivenä, koska aina ei ole tarpeeksi kauan uhrattu aikaa siihen, mitä oikeastaan haetaan, mitä ajetaan takaa niin sen, sen vuoksi käytämmekin enemmän aikaa sen selvittämiseksi, mitä asiakas todella haluaa. Ja näin sitten pystymme tarjoamaan tarpeeksi laajan kirjon toimintavaihtoehtoja, <clears throat> jotka äh, juontavat sitten luonnollisista tiete, tiedetaustasta. Meidän täytyy äh, saada lisää sosioekonomista pätevyyttä, ja kompetenssia. Meidän tulee ottaa myöskin mikro- ja makroekonomian asiantuntemusta riveihimme. Meidän pitää tämmöistä mallintamistaitojamme parantaa. Esimerkiksi vaikkapa ma- maatalouden pääosasto tätä on peräänkuuluttanut. Ja monet muutkin ovat emot maatalouden, ilmastonmuutoksen, kaiken tällaisen sektorilla pyrkineet tai halunneet meiltä näitä erilaisia malleja tieteeseen pohjautuen. Miten me sitten pyrimme tähän tätä tavoitettamme toteuttamaan. Muutama, haast, muutama haasteet luetteleva kalvo tässä. Siitä riippuen, kuka puhuu, lista on hiukan erilainen, mutta monet seikat, jotka tässä on mainittu, ilmenevät monien listoilla, esimerkiksi maailmantalous, energia, köyhyys, näin poispäin. Te olette näistä kuulleet. Me katsomme siis, valitsemme mitkä ovat nämä tärkeimmät haasteet. Ja sen mukaan, mehän olemme tietysti rajallinen organisaatio, me ihan kaikkeen kykene. Isohan me olemme toki, mutta e, suurikin organisaatio, e, silläkin on rajoituksensa. Eli meillä on tietyt kriteerit, joita me sovellamme. Ja me olemme todenneet, että me voimme panostaa ainoastaan sellaisiin haasteisiin, jossa on EU-laajuinen globaali ulottuvuus, eh, jotka tukevat tätä Eurooppa 22 eh, tavoitteita ja aloitteita ja muita avaintavoitteita, jotka ovat eh, vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. Ja, ja sitten katsomme, onko meillä todellakin pätevyyttä näiden asioihin, näiden asioihin pureutua. Tai voimmeko me sellaista pätevyyttä ja näitä resursseja hankkia. Ne, jos näin ei käy, ne voidaan sitten toteuttaa yhteistyössä muiden jäsenmaiden kanssa taikka sitten työ yksinkertaisesti ohjataan muiden tutkimuslaitosten hoteisiin Euroopan unionin ja alueella ja muualla. Tältä pohjalta olemme saaneet tällaiset temaattiset alueet laadituiksi. Näin ollen me, me olemme, meillä on lohjennut kaksi päätoimisarkaa, kestävä kehitys ja kasvu ja kehitys ja turvallisuus. Vasemmalla näkyy tai jos ei näy tässä kuuluu, meidän uudet temaattiset alueet suuntautuvat avoimempaan ja kilpailukykyisemmän talouseen, talouselämään. Tässä on kysymys näistä talouselämän kompetensseista, jotka sitten ovat tarpeen näihin haasteisiin tällä sektorilla vastaamiseksi ja jotta kykenisimme sitten muokkaamaan näitä toimintavaihtoehtoja. Toinen sektori on sitten matalahiiliyhteiskunnan kehittäminen. Kolmas sitten luonnonvarojen kestävä hallinta. Nämä ovat näitä tärkeimpiä haasteita, joista meillä on sitten pätevyyttä ja taitoa. Turvallisuuden sektorilla me panostamme ydinturvallisuutta, samoin myöskin elintarviketurvallisuutta ja myöskin sitten kriisinhallinnan turvallista toteuttamista. Nämä eivät välttämättä ole tällaisia temaattisia alue, mutta sen keskellä meillä on tällaiset referenssimateriaalit ja erilaiset mittausteknologiat, bioteknologia esimerkiksi voisi olla yksi tällainen, joka edellyttää tällaista tie- tieteellistä tukea. But maybe I... No sitten yksityiskohtaisia, mutta ehkä hyppään tämän yli. Näistä papereista näette, mitä me haluamme tehdä eri alueilla. En nyt puutu yksityiskohtiin. Jos joku teistä haluaa niistä tietää enemmän, niin voitte esittää kysymyksiä. Nämä teema-alueet, valtaosa niistä tukee Euroopan 2020 tavoitteita, mutta me olemme ottaneet esiin myöskin haasteita, esimerkiksi Sanko ja JLS pääosastoista ja myöskin kuluttajasuojakysymyksiä. Niin vain tämä tulikin jo esille. Eli sitten, miten aiomme toteuttaa tätä strategiaa? Me haluamme tehdä yhteistyötä monella tasolla, ja tämä nyt on komissiossa huomattu. Meidän täytyy tehdä paljon enemmän yhteistyötä eri pääosastojen välillä. Ilmastonmuutos vaikuttaa moniin komission pääosastoihin, joten ei pelkästään komission sisällä, vaan myöskin asiakkaiden osalta meidän täytyy jatkaa yhteistyötä. Meidän täytyy varmistaa parempi integraatio komission sisällä ja kumppaniemme kanssa muissa pääosastoissa. Mainitsin jo, että me haluamme vahvistaa poliittisen analyysin kompetenssia tämän kasvualuetta. Joillain alueilla tämä myöskin supistuu, Yksi perusedellytyksistä on, että me haluamme tehdä tätä ilman lisäresursseja, mutta meidän täytyy ponnistella, jotta voimme vahvistaa tiettyjä alueita ja vähentää toimintaa toisilla alueilla, joilla se on oikeutettua. Ja mainitsin, että me vahvistamme näitä eri kompetenssia ja foorumeita, ja me teemme enemmän työtä ennakoivasti meillä on, me esitämme kutsuja parlamentille eri pääosastoille osallistumaan tiettyihin toimintoihin, työryhmiin, esimerkiksi kun katsotaan, mitä synteettisen biologian alalla on tapahtumassa, mitä genetiikan alalla tapahtuu, onko uusia riskejä, jotka on havaittava varhaisessa vaiheessa ja joiden osalta meidän täytyy ehkä ryhtyä työhön jotta saamme parempaa tietoa vaaroista ja mahdollisista riskeistä, jotta voimme hallinnoida niitä ajoissa. Me haluamme olla tieteellisesti hyvällä tasolla ja siksi olemme vedonneet komission siihen, että olisi enemmän joustavuutta, jotta saisimme rekrytoitua huippututkijoita niillä alueilla, joita heitä, joilla heitä tarvitaan. Ja meillä pitää olla riittävästi joustavuutta rekrytointiprosessissa – ja on myöskin hyvin selvää, että meillä pitää olla hallintoprosessi, joka varmistaa näiden eri temaattisten alueiden kustannustehokkaan hallinnoinnin. Sitten muutama osa tästä strategiasta. Sisäinen ulottuvuus. On itsestään selvää, että ponnistelemme valtavasti ja panostamme ihmisiin ja taitoihin. Tutkimusjärjestöt tällä hetkellä jos me haluamme olla tärkeitä ja huipputasolla, meidän täytyy edetä nopeasti, koska kehityskin edistyy nopeasti. Eli meidän täytyy todella investoida ihmisten taitoihin, koulutukseen, rekrytointiin silloin, kun tarvitsemme uusia osaajia. Ja tästä puhutaan sitten enemmän tässä osassa ihmiset ja taidot. Infrastruktuuri ja tilat. Meidän täytyy käyttää siis omaa budjettiamme tähän. Me emme ole tehneet riittävästi viime vuosina. Monet rakennuksistamme ovat 60-luvulta. Aloitimme kolme vuotta sitten hankkeen, investointiohjelman, ja me sijoitamme 60 miljoonaa euroa uusiin rakennuksiin, uusiin laboratorioihin, ja on hienoa, että parlamentti noin kuukausi sitten antoi meille vihreää valoa hyvin tärkeän investoinnin suhteen. ICT-infrastruktuuri, no sekin on erittäin tärkeä asia edelleen. Meillä pitää olla kunnollisia ajanmukaisia infrastruktuureita, koska meillä pitää olla nopeutta ja nopeaa siirtokykyä, jotta voimme toteuttaa näitä malleja. Ja sitten laadunhallinta. Me haluamme olla organisaatio, no, ulkoiset tahot voivat tarkastaa laatukysymyksiä. Ja se on tietysti paras tae maineellemme ja paras tae myöskin asiakkaille, mitä he saavat sen, mitä he haluavat. Meillä on myöskin tiedonhallinnointijärjestelmä. Monissa organisaatioissa ei ole tehty riittävästi tällä alalla. Pätevät ihmiset lähtevät ja vievät taitonsa ja tietonsa mukanaan. Jos meillä on epäonnistumisia joissain kokeissa, me emme ehkä viesti riittävästi. Ja nyt olemme alkaneet miettiä sisäistä tiedonhallinnointijärjestelmää. Ja meillä on välineitä, joiden avulla voimme pitää tiedon organisaation sisällä ja niin siitä hyötyy järjestö. Sitten ulkoinen ulottuvuus on myöskin tärkeä. Tärkein on eurooppalainen tutkimusalue. Me jatkamme tiivistä yhteistyötä ja kumppanuutta tärkeimpien organisaatioiden jäsenvaltioiden kanssa. Prioriteetti on tukea laajentumista ja integraatiota EUn ympärillä. Meillä on erittäin hyvä maine uusissa jäsenvaltioissa ja ehdokasmaissa ja autamme heitä pääsemään lainsäädännölliselle tasolle tietekysymyksissä. Me jatkamme liikkuvuus- ja koulutustoimia. No, en nyt käy läpi kaikkia näitä asioita. Sitten ulkoinen ulottuvuus. Me tietysti tuemme tärkeimpiä painopistealueita, eli innovaatiota. Kahdessa instituutiossa meillä on kaksi vahvaa tiimiä, jotka ovat mukana tässä työryhmässä. Komission jäsen tukee innovaatioagendaa ja kehittää Euroopan taloutta. No sitten Euroopan parlamentti. Ja nyt voi tulla Euroopan parlamenttiin ja jättää puhumatta Euroopan parlamentista. Parlamentti on tärkeä sidosryhmä ja me olemme ponnistelleet ja haluamme tiedottaa teille siitä, mitä teemme, mihin suuntaan ollaan menossa. Ja me kerromme teille säännöllisesti näistä toimista, joita teemme asiakkaillemme. Me vastaamme parlamentin kysymyksiin Olemme tehneet parlamentille pari tutkimusta. Me olemme mukana STOassa. Aina kun meidät kutsutaan paikalla, me olemme mukana siellä asiantuntijoiden muodossa. Me haluamme käyttää parlamentin työryhmää. Se on se kanava ja väline, jonka kautta me toimitamme tietoa teille ja parlamentti voi sitten esittää pyyntöjä tai ehdotuksia meille. Me voimme sitten viedä niitä eteenpäin ja totta kai haluaisimme pitää yllä näitä monia vierailuja. Me haluamme olla suorassa yhteydessä teihin. Se on paras tae sille, että me voimme olla hyödyksi myöskin Euroopan parlamentille. Ja sitten vielä lopuksi, ennen kuin vastaan kysymyksiinne, haluaisin kutsua teidät. Tehän tiedätte, että tänään me avaamme täällä Euroopan parlamentissa näyttelyn. Siellä on mukana myöskin Diana Wallis. Ja pyytäisin, että tulette paikalle, katsotte, mitä siellä on. Siellä on monia vanhempia tutkijoita, kaikki johtajat ovat paikalla. Ja tämä on hyvä tilanne teille luoda henkilökohtaisia kontakteja ja saada tietää tarkemmin, mitä me teemme eri aloilla. Kiitos. Kiitos kovasti. Kolme puheenvuoroa Koreerin kampus ensin. Obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o professor Kiitos, puheenjohtaja. Eh, eh, kiitoksia, herra Schenkele. Tämä on nyt jo varmaan neljäs kerta, kun hän on tänne, tänne tullut. Ja tästä näkyy selvästi, että jatkuvaa kehitystä eh, tapahtuu ideoiden hiomisessa – näköjään jatkuvasti edistystä tapahtuu viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana konsensuspohjalta on otettu paljon otettu monta edistysaskelta. Minä olen tämän YTK interryhmän jäsen. Kiitänkin teitä teidän esityksestänne ja tästä esityksen selkeydestä olette kertonut meille hyvin yksinkertais, pitkän asiakirjan onnistuneet selventämään ja tiivistämään tiiviiseen mielenkiintoisen esitykseen. Tässä nyt on visio, kuten sanottu, muuttunut ja ja se, aiemminhan se oli aikoinaan tällaisen tieteellisteknisen tuen antaminen EU-politiikalle. Nyt teidän visiossanne on paljon uutta ja mielenkiintoista. Se on enemmänkin tällainen politisoituneempi prosessi käsillä. Näin YTK on valmiimpi auttamaan Eurooppaa tällaisen enemmän toiminnallisen politiikan tielle – professori David Kingin äh, äh, äh, kertomus varmaankin tässä on ollut innoittajana. Te, te tavoittelette integraatiota, pyritte tämän instituution eristäytyneisyyden murtamaan, haluatte pääjohtaa tällaiseksi pääosastoksi, haluatte, haluatte, haluatte helpottaa kaikkien mahdollisuutta, mahdollisuuksia hankkia teiltä tietoa. Toki tietenkin teillä ne on myöskin ongelmiakin. Eh, poliittinen yhteydenpito on tärkeää, jotta tämä näkemy- näkemyksiä voidaan laventaa. Eh, tutkimuskeskus on eh, kohdentunut tiettyihin erityissektoreihin mikä saattaa vaikeuttaa sitten varsinaiseen päätöksentekoon vaikuttamista sellaisilla sektorilla, äh, kun, joissa yhteisellä tutkimuskeskuksella ei ole käytännön äh, kokemusta, kentältä saatua kokemusta. Mitä, mitä, mitä sitten tulee tähän äh, hankalimpaan pullonkaulaan, liittyy varmaankin teidän määrittely, määrittele, määrittelemiin tavoitteisiin. Teillähän jo on uusia tavoitteita ja te tarvitsette tällaisia selkeitä määriteltävissä olevia indikaattoreita, myöskin aikaan sidottuja indikaattoreita. Eli te, te tai kaipaatte tavan, uuden tavan mitata tavoitteiden toteutumista esimerkiksi ajatellen äh, näitä valtiollisia tutkimuskeskuksia, jotta ne ovat vähän saman, äh, ehkä saman, äh, samoihin tekijöihin perus, perustuvia. Tämä on vielä varmaan liian aikaista arvioida, mutta tässä kumminkin on selkeä tavoite teille. Mitä resursseihin tulee? Tässä on nyt vähän hiukan epäselvä tilanne. Schenker Schenkelin mielestä pitäisi joustavuutta henkilöstön värväämisessä lisätä, siitä olemme yhtä mieltä, mutta taas toisaalta tiedämme myöskin sen, että että, että toiset jotkut instituutiot ovat vähän är, näreissään. 85 prosenttia teidän rahoituksen tulee yhteisörahoista kenties te voitte ehkä levätä laakereillanne sen suure, suurempaa huolta kantamatta. Tutkimus saattaa tietysti vähän polkea paikoillaan tarvitsematta pelätä, että rahat loppuvat, eli kyllä siltä osin teidän tässä toteuttamisvaiheessa tulisi myöskin kyetä tätä joustoa lisäämään teillä on suurin osa tutk- väestänne kuukausipalkkaisia ja äh, hyvä, hyvä palkkaisia sitä paitsi. Sit, eli he, heillä saattavat tuntua, tuntea olonsa liiankin turvalliseksi ehkä. Tässä missiolausumassa lausumassa odotin olevan jotakin uutta, esimerkiksi rahoitukseen liittyvää äh, Kuten sanottu, 15 prosenttia on ulkopuolista, ulkopuolista, ulkopuolista lähteistä peräisin olevaa. Te ette maininneet olevanne halukas ollenkaan lisäämään tätä ulkopuolisen rahoituksen osuutta. Eli teillä on ihan mukavat oltavat, näin kun asiat ovat, status quo sopii teille hyvin mukavaa elämää. Jos te kävitte katsomassa, mitä esimerkiksi oikea, todellisessa maailmassa tapahtuu vaikkapa valtion tutkimuskeskuksissa, e, e, monet, monet julkiset laitokset pyrkivät saamaan huomattavasti enemmän rahoitusta ulkopuolelta. Sitten e, tässä ihan johdonmukaisuuden nimissä, kun te näitä ne luettelitte, ensimmäinen painotti kestävän kehityksen ja kasvuun, makrotalouden politiikkojen tukeminen, hiili, hiiliköyhän teo, yhteiskunnan kehittäminen, sitten tämä turvallisuussektori. Se on tietenkin tärkeä. Mikä teidän ensimmäinen tavoitteena, päätavoitteena tässä oli ydinturvallisuus. Ja sitten kun katsotaan näitä määrärahoja, esimerkiksi elintarviket, elin, elintarvike, elintarviketurvallisuuden parantamisiin sen 12 prosentin laskua ja sitten mitä kriisinhallinnan huolehtimista voidaan, voidaan tehdä mielestäni tehdä 14, 14 prosentin budjettimäärärahojen supistuksenkin jälkeen. Tämä meitä vähän huolestuttaa, mutta kuitenkin haluaisin kiittää teitä selkeästä esityksestä ja uudesta visiosta, niin se on ihan oikeastikin uusi. Kiitokset. Minä haluaisin kiittää tästä loistavasta esityksestä. Me kovasti arvostamme tämän keskuksen tekemää työtä, koska sieltä saadaan tar- tarpeellista teknistä ja tieteellistä tukua, jota unionissa tarvitaan politiikkojemme suuntaamiseen ja kehittämiseen. Minä olen havainnut, että teidän keskuksellanne on riittävästi infrastruktuuria tutkimusta toteuttaa ja näin olettekin päässeet näihin hyviin tuloksiin ja tavoitteisiin, joita, joista meille juuri kerroitte. Minä haluaisin kuitenkin saada tietää, mikä on teidän tulevaisuuden kuvanne uusien jäsenvaltioiden infrastruktuurin kehityksessä koska nykyisin ainakin tilanne on aika tavalla huono näissä valtioissa itse selvitä kysymyksistä, eli tarvittaisiin unionin varoja ongelmien ratkaisemiseen ja minkälaisia selkeitä konkreettisia ehdotuksia siis teillä olisi infrastruktuurin kehittämiseen ja siis erityisesti tutkimusinfrastruktuurin kehittämiseen uusimmissa unionin jäsenvaltioissa. Kiitoksia. Kiitoksia, edustaja Lamberts. Merci, monsieur le président. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, varmaan ymmärrätte myös Ranskaa, vai olenko väärässä, herra Schenker? Niin, Ranskaa vai Englantia, kumpaa haluatte minun puhuvan? In English. No englanniksi sitten. Ei muutama kommentti tästä esityksestä. Nämä temaattiset alueet, joihin keskitytään. No keskittyminen on tietysti hyvä asia. Te teette ihan oikein siinä. Ja sitten te altistutte kysymykselle siitä, miksi ette valinneet tiettyjä muita asioita. Ja haluaisin kuulla siitä. Te puhuitte näistä suurista haasteista. Yksi niistä on ikääntyvä yhteiskunta. Näissä teema-alueissa ei ole mitään tähän liittyvää, koska ainoa kohta, missä puhutaan terveyskysymyksistä, liittyy elintarvikekysymyksiin, se on tietysti ihan avainkysymys. Mutta jos ajatellaan yhteiskunnan kestävyyttä, ikääntyminen on tärkeä asia, mitä sen suhteen olette tekemässä. Ja sitten huomio, jonka haluaisin tehdä tästä avoimesta ja kilpailukykyisestä taloudesta. No tässä on näitä alueita, teema-alueita, no se on tietysti poliittinen valinta. Ja haluaisin nyt kysyä, mikä on tavoitteena talouden suhteen Haluatteko kasvattaa sitä vai jakaa hyvinvointia ihmisille? Ja haluaisin kuulla kantanne, että jos te annatte tietäisen pohjautuvia poliittisia vaihtoehtoja poliittisille päättäjille, kun kyse on sosiaalisesta kohesiosta tai hyvinvoinnista, se on ehkä näkökulma, joka on siis sopivampi kuin se, että kuvataan vain, että avoin ja kilpailukykyinen talous no mitä hyötyä on kilpailukykyistä taloudesta sinänsä? Me haluamme tuottaa sillä jotain, emmekä ole kilpailukykyisiä sinänsä. En tietenkään sano, etteikö meidän pitäisi olla kilpailukykyisiä, mutta tavoite on jotain muuta. Sitten yleisempi kysymys. Sen jälkeen, kun tulin parlamenttiin, erityisesti kun käyn elimissä, joita ei ole valittu, esimerkiksi komissiossa, niin siellä näkyy, että Meillä on valitseva koulukunta. Monissa asioissa talous on yksi niistä. Ja jos on yksi alue, joka on immuuni tällaiselta ajattelutavalta, sen pitäisi olla yhteisen tutkimuskeskuksen. Jos sanotte, että tavoitteenne on antaa tieteeseen pohjautuvia poliittisia vaihtoehtoja, jos, vai, jos puhumme nyt vaihtoehdoista monikossa, niin niitä pitäisi olla useita. Eli kysyisinkin, mitä te teette tämän laitoksen johtajana varmistaaksenne, että rekrytointiprosessi, jota te sovellatte, mahdollistaa sen, että ihmiset voidaan rekrytoida laitokseen ja että he tulevat eri koulukunnista. Talous on tietysti yksi ala, joka on tärkeä. Mehän tiedämme, että nyt olemme 2000-luvulla ja meillä on talousmalli, joka määrittyy sen kautta, että me tiedämme, että planeetta Eftan resurssit ovat rajalliset. Ja nämä on selkeästi otettu huomioon näihin painopistealueisiin, mutta kun ajatellaan taloutta tällä tavalla, silloin pitää olla vähän erilainen ajattelutapa. Ja on vähän yliopistoja ja muita tahoja tässä vaiheessa, jos ihmiset eivät oppi säättämään näin. Ja miten te? En nyt pyydä vain, että vihreät pääsisivät tähän mukaan. Ei siitä ole kyse, mutta meillä pitää olla monimuotoisuutta. Ja sitten toinen ala, on tietysti energia, ja teidän taustanne on tietysti ydinvoiman alalta, eli puhun nyt oikealle henkilölle. Jos meidän pitää tarkastella energiapoliittisia vaihtoehtoja, no tehän tiedätte, että ydinvoimakeskustelua monet pitävät keskusteluna, jota käytiin ideologiselta pohjalta eikä faktojen pohjalta. Ja jossain määrin vihreät eivät myöskään ole olleet immuuneja tälle. Mutta sanoisin, että ne, jotka puoltavat ydinvoimaa, eivät myöskään ole immuuneja. Eli on tärkeää, että tämä keskustelu voidaan pohjata tosiasioille, todellisille faktoille, jätteenhallinta, hallinta, toimitusten kestävyys ja niin edelleen. Mitä jos kaikki ihmiset, jotka rekrytoidaan laitokseen ja jotka ovat kyllä päteviä, tulevat kaikki ydinvoimateollisuudesta? No voitte sanoa, että no sitten on tässä on pieni vääristymä. Ja meidän täytyy nyt edetä tällä tavalla, ja päätänkin tähän. Eli meidän täytyy nyt sopeuttaa politiikkaa kansalaisiin nähden. Jos kansalaiset saavat faktoihin pohjautuvia vaihtoehtoja, ja sitten puolue A puolustaa jotain kantaa ja puolue B jotain toista, ja kumpikin toimii samojen faktojen pohjalta, se on avainkysymys poliittisessa keskustelussa. Eli tässä se, mitä haluaisin sanoa. Kiitos. Euh, Kiitoksia, edustaja Odi. Euh, kiitokset äh, puheenjohtaja, kiitokset hyvä pääjohtaja siitä, että saavuitte uudemman kerran parlamenttiin keskustelemaan. Tämähän on Lissabonin sopimuksen jälkeen muuttunut nyt tämä äh, viraston tilanne. Voisitteko selostaa meille, miten äh, yhteisen tutkimuskeskuksen valta jakautuu? Onko kyse siis hallitusten välisestä järjestöstä vai yhteisöjen välineestä? Koska teidän yläpuolellanne kuitenkin vielä on tuo hallintoneuvosto, jota Iljan Alpin johtaa, eli miten tämä vallanjako on hoidettu. Tämä, mitä nyt esititte meille, niin vaikuttaa tältä menettelytavalta, mutta kenellä sitten lopulta on tuo valta, poliittinen valta siis suhteessa komissioon ja hallintoneuvostoon ja sitten neuvostoon ja parlamenttiin nähden. Sitten vielä haluaisin saada tuntemuksianne 2013-2020 rahoitusnäkymistä, jotka ovat tässä teidän tekstissänne mukana. Tällä erää me pyrimme pääsemään poliittiseen yhteisymmärrykseen siitä, että meidän täytyisi tällainen julkinen maksu saavuttaa yhteistasapainoiseen sen tilaan ja pyrkiä sitten unionistamaan nämä tulot. Miten me pystymme tähän tavoitteeseen pääsemään? E, tämän, tämän kysymyksen esitimme jo komission jäsenillekin. Komissio on siis valmis neuvottelemaan jäsenvaltioiden kanssa siitä, voivatko ne hyväksyä tällaisen käyttä, käyttä, käyttäytymistavan. Eli miten, mikä osa, osio sitten tutkimuskeskuksella tässä keskustelussa on ja miten voimme sitten sitten auttaa eh, tutkimusta eh, pääsemään entistä eurooppalaisemmalle tasolle. Kiitoksia. Last but not least, Frau Vera Madurell. Sitten edustaja Madurell vielä viimeiseksi. Kiitokset puheenjohtaja. Ihan lyhyesti kiittäisin eh, pääjohtajaa herra Schenkeliä. Minun ryhmäni nimissä tästä uudesta strategiasta 2010-2020 aikakaudeksi. Tämä strategia vaikuttaa meidän mielestämme hyvältä ja oikean suuntaiselta ja myös nämä tavoitteet saavat meidän tukemme samoin kuin nyt tämän keskuksen jo aikaansaama työ. Ja siitä olemmekin saaneet näitä tuloksia. Ja juuri tämän valiokunnan kaksi jäsentä olemme saaneet esimerkiksi Sevian matku, matkustaa tutkimuskeskuksen edustajien kanssa, tutkimusedustajien, tutkimusta seuraamaan Espanjan puheenjohtajakauden ohjelmaan liittyen. Ja kiitän siis nyt tosiaan teitä e, tästä esityksestänne. No, minä haluaisin kuitenkin huomauttaa, että minä ja muutamat e, kollegani ovat e, huolissaan, olemme huolissaan siitä, miten saadaan tietää tästä tutkimuksesta ja kuinka se otetaan huomioon toimielintasolla ja sitten kansallisella tasolla. Tiedän, että ollaan kovastikin ponnistelemassa tähän suuntaan ja tämä keskustelua johon viittasitte, äh, halutaan jatkaa tämän iltapäivän jälkeenkin, mutta herra Schenkel on myös kuitenkin sitä mieltä, että tällainen tutkimuskeskus ei riittävästi ole tunnettu täällä, äh, vaikka teidän työnne on usein hyvinkin laadukasta, vaikka sitä ei, siitä ei sitten riittävästi olekaan tietoa muualla Euroopassa, eikä sen, siitä tutkimuksesta, tutkimuksen tuloksista osata ottaa kaikkia hyötyä irti Eh, tämä pikemminkin oli tällainen kommentti kuin kysymys tähän loppuun. Kiitoksia. Kiitoksia. Lambertsin kysymys sai minutkin miettimään, kysy, kysymään eh, tämä, eh, tähän talouteen liittyen. Te puhuitte tästä näistä ilmastonsuojelusta ja hiilidioksidipäästöistä. Oletteko, oletteko valmiit sitten neuvottelemaan sellaisten kanssa tai kuuntelemaan sellaisten mieltä, jotka eivät ole välttämättä edusta tätä vallitsevaa mielipidettä. Tämä siis tässä tietysti on otettava kaikki huomioon, kaikkien, kaikkien mielipiteet. Kiitoksia kovasti näistä kysymyksistä ja kannustavista kommenteista. Mennään ja henkilökuntani arvostaa tätä ja varmaankin kaikki ovat tyytyväisiä kuulemaansa. Mutta vastaus nyt sitten kysymyksenä Torre Campos mainitsi nämä indikaattorit, joiden kautta arvioidaan järjestämme tehokkuutta. Myönnän toki avoimesti, että tieteellistä, tieteellisiä, tieteellisen työn tulos on helposti mitattavissa, koska sitä on, tätä, näitä kehitelty pitkään, julkaisuja on ollut pilvin pimein. Erilaisia indikaattoreita on vaikka kuinka paljon, mutta eivät ole muuta kuin indikaattoreita, muistakaa. Tieteellistä tulosta ei muuten voida mitata. Kvantitatiivisesti ei voida mitata se on kaikki subjektiivinen päätelmä aina kysymyksessä, mutta voidaan aina arvioida kuitenkin se, että minkälaista, mitä, mikä jälki meistä jää. Eli olen usein miettinyt, että millä tavalla me tällaiset tieteellisteknisen työmme vaikutusta arvioida sen voidaan tietysti mitata sitten teknisinen liitteineen, julkaisutyöneen ja kuinka monen, monta kertaa meitä siterataan ja näin poispäin. Mutta jos mennään jonnekin referenssilaboratorioon, siellä pitää pitää varmistaa, että meillä on yksi yhteinen menetelmä esimerkiksi GMOiden tunnistamiseksi. Miten se on mitattavissa? Ei, ei, ei sitä voi julkistaa. Perumainen homma saada kaikki Euroopan laboratorit äh, yhteisen, yhteise, sopimaan yhteisestä menetelmästä, joka on validi, testattu. Ja äh, sen varmistamiseksi todellakin, se on todellakin kaikilla käytettävissään äh, se on aina pulma, miten, sitä, miten se voidaan mitata. Eli, eli tämä ohjenne jatkuvatoimisen mittaustyön toteuttamiseksi on hyvin paikallaan. Mitä joustavuuteen sitten tulee, toivottavasti ette ymmärtänyt minua väärin tai kenties minä jotenkin välitin vääränlaista viestiä. En minä ollenkaan peräänkuluta mitään negatiivista joustoa tähän henkilökunnan pestaamiseen, vaan eh, haluan, että komissio mahdollistaa sen, että me rekrytoimme kulloinkin sen alan väkeä, jonka me työmme tekemiseksi tarvitsemme. Muutama vuosi sitten on ollut äh, e, e, henkilöstöhallinnon ja EPSON kanssa, että, että että, la, että tie, tiedemiehelle ja laaditaan räätälöityjä kilpailuja. Tämä äh, on nyt käynnistymässä. Äh, nämä avoimen kilpailun kautta nämä henkilöt sitten pestataan virkamiehiksi erikoisalanaan tietyt ennalta määrätyt erikoisalat niin, että voimme sitten toteuttaa työtämme ja tehtävämme. Siis ei tämä ole mitään negatiivista joustoa, vaan joustoa, jonka ansiosta me pystymme sitten täyttämään sen tutkijatarpeen, tarpeen, mitä me tarvitsemme. Tämä 15 prosentin yksityisen rahoituksen osuus. Kun tämän esitin muutama, muutama vuosi sitten parlamentille seitsemännen puite, puiteohjelman yhteydessä, jotkut vaativat, että 30 prosenttia tulisi olla sitten tämä rahoituksen osuus. Mutta sitten mä sanon, että se kyllä järjestyy. Mutta silloin pitää koko tehtävän kuvaamme muuttaa. Emme voi riippumatonta tukea antaa sitten päätöksentekijöille siinä tapauksessa. Esimerkiksi kemian teollisuus, jos me olisimme luvanneet, että sen saatte sitä, mitä tilaatte, niin se olisi varmaan maksaneet koko toimintamme. 30 prosenttia esimerkiksi toksikologiatutkimuksista, GMOista kaikki, kaikki tässä ja nyt voin tarkistaa nimittäin tämän, että minkä, minkäännäköistä tällaista tämmöistä jäsenmaissa ole, minkälaista mielipidevaikuttajaorganisaatio, joka kytkeytyisi suoraan eh, ministeriöön, jonka, joka joutuisi keräämään yhtään yksityistä rahoitusta. Älkää nyt kääntäkö tätä päälaillenne. En, en minä yritä sanoa, etteikö YK, YTK pitäisi ulkopuolista rahoitusta hankkia toki, mutta tietyissä mitoissa me, meidän toimialueellemme, toimivaltaamme kuuluvilla sektoreilla, ja jossa ei ole eturistoriitoja, tämä on ihan toivottava. Komissaari Potocnikin kanssa totesimme, että, että ei, ei voi tällaista ö, ö, puolueetonta taustatyötä tehdä, äh, jos rahoitukseen sisältyy liikaa tätä markkinarahaa. Tehdäkseni, siis tämän, tätä nyt, tämän nyt vain siksi, että, että äh, korostaisin omaa näkemystämme. 15 prosenttia on kohtuullinen tällainen ulkopuolisen rahoituksen osuus. Niin, mitä sitten infrastruktuuriin tulee, uusiin, uusiin esemaiden infrastruktuuriin? me emme omasta budjetista voi niitä rahoittaa, vaikka haluaisimmekin. Se ei kuulu meidän tehtäväämme, mutta olemme uusille jäsenmaille antaneet viime, viimeksi kuluneen vuosien aikana runsaasti tukea ja kiinnittäneet regio pääosaston kollegojemme huomiota siihen, mihin meistä kannattaisi rahaa sijoittaa, jotta kollegamme todella kykenisivät oivaltamaan sen, että infrastruktuurin parissa ja ehdokasmaiden keskuudessa on infrastruktuurille, infrastruktuuriinvestoinnille suuri kysyntä. Käväisin Romanialaisessa yliopistossa muutama vuosi sitten, ja kun näin, mit, mitä, mitä laitetta, laitteita he käyttävät, että mitä totesitte, että kun, kun minä tein omaa lopputyötäni niin neljä vuosikymmentä sitten, minulla oli käytettävissä tehokkaammat ja paremmat laitteet kuin heillä tänä päivänä. Eli me voimme, voimme vaan muita kollegoja tukea, emme suoraan näitä. Herra Lambert, olette ihan oikeassa yhteiskunnan ikääntyminen, se on yksi, johon me, me on vielä suunnanneet voimavaroja. Emme me kaikkea voi tehdä. Meillä ei ole tietoa eikä taitoa vielä sillä sektorilla. Terveyden hoidossa yleisesti olemme, olemme tietenkin jotakin tehneet, mutta emme välttämättä ole siinä niin päteviä kuin jäsenmaan, jäsenmaiden omat tutkimuskeskukset ovat. Ammattitaitoa ei minusta ole sinne tarpeeksi. Muut ehkä sinne pystyvät sitten paremmin pärjäämään. Sitten tämä avoin talous. Me katsoimme, että tämä on hyvä otsikko meidän puoleltamme. Me haluamme tukea kasvua ja työpaikkoja EU 2020-strategiassa, mutta se ei tarkoita, ettemmekö katsoisi myöskin yhteiskunnallisia ja ympäristöllisiä kysymyksiä ja muita asioita. Täytyy muistaa, että me emme luo politiikkaa. Ja minä aina sanon tiimillemme, että meidän ei koskaan pidä yrittääkään. Ja myöskin tie, tutkijat ovat ihmisiä. Meillä on omia mielipiteitä ja omia kantoja. Ensin meillä on toimintasäännöt organisaatiossa, eli kun teemme työtämme, meidän täytyy tarkistaa kaksi kertaa, ettei meillä ole mitään henkilökohtaisia syitä toiminnallemme. Meillä on laadunvalvontaa, sisäistä vertaisarviointia ja meidän täytyy huolellisesti tarkistaa faktat. Näin on tehty tutkimuksissa geenimuunneltujen organismien osalta esimerkiksi. Me sisäisesti tarkastimme kaikki eli argumentit, me tarkastelimme kirjallisuutta ennen kuin julkistimme raportin. Eli mitä puoltajat sanovat, mitä näyttöä meillä on, mitä faktoja sitten taas vastustajat ovat esittäneet ja millaisia asioita näihin liittyy. Eli meidän täytyy katsoa kaikkia eri kantoja myöskin tutkijoiden piirissä. Joskus näyttö on hyvin vähäistä ja epävarmuus on suurta ja meidän pitää olla mahdollisimman objektiivisia ja oikeudenmukaisia kuin mahdollista, ja se ei aina ole helppoa. Ja aina tämä ei onnistu johtajatasolla, koska jo tästä asian luonteesta johtuu minulla on omia kokemuksia, omia pätevyysalueita, ja siksi tarvitaan hyvin paljon enemmän asiantuntijoita organisaatiossa, jotta saamme parhaan vankan tieteellisen näytön politiikan pohjaksi. Eli meidän täytyy keskittyä tähän vankkuuteen. Eli meidän täytyy tar- tarkastaa, kuinka vankkaa toimintamme on. Sitten Odi. Niin, me toimimme komission kanssa yhteistyössä. Ja siksi nämä ohjat ovat hyvin selkeitä. Mutta johtokunta jäsenvaltioista on neuvoantava elin. Se luotiin komission päätöksellä noin 15 vuotta sitten. Ja johtokunnan valtuudet ovat sellaiset, että heidän täytyy näyttää vihreää valoa kaikille komission päätöksille, jotka vaikuttavat tutkimuskeskukseen. He ovat mukana siinä, kun nimitetään kaikkia seniori, hallinto, virkamiehiä. Ja nämä aina haastatellaan johtokunnassa ja heidän on saatava puoltava lausunto. Kyseessä on siis neuvoantava elin, mutta me olimme aika ainutlaatuinen tässä prosessissa, ja tietääkseni on vain kaksi tai kolme tällaista instituutiota, joilla on samanlainen yhteys muihin elimiin. No sitten, miten me vaikuttamme eurooppalaiseen tutkimusalueeseen? No, siitä voisin puhua vähän seikkaperäisemmin. Käyn Seviassa komission Guillem Quinnin kanssa huomenna ja siellä kokoontuu Euroopan tutkimusalueen johtokunta, joka on neuvoja komission jäsenelle. Ja juuri tämä kysymys, jonka esititte, on esityslistan kärjessä. Eli mitä voimme tehdä, mitä tutkimuslaitos voi tehdä tutkimusalueen hyväksi. Eli meillä on siellä aivoriihi. Ja sitten arvioimme, mitä voidaan tehdä. Ja siellä on tehty hyvin kauaskantoisia ehdotuksia sen suhteen, miten voisimme saada enemmän eurooppalaista ulottuvuutta ja kriittistä massaa, jotta voitaisiin kehittää lippulaiva tutkimusorganisaatiota EU-hun, koska sitähän me viime kädessä tarvitsemme, jotta voimme kilpailla Yhdysvaltojen ja muiden maiden kanssa, jotka etenevät hyvin nopeasti. Sitten Madurell. Te kysyitte tästä näkyvyydestä. No, me tiedämme tämän ja olette täysin oikeassa. Me olemme erittäin hyvin tunnettuja komission sisällä. Siellä ei ole mitään aukkoja, mutta jäsenvaltioissa me teemme paljon. Meillä on enemmän tiedotuspäiviä. Ja ihmiset, jotka tietävät meidät, ovat tutkimusministeriöissä. Mutta ihmiset, jotka hyötyvät kaikkein eniten työstämme, ovat ympäristöministeriö, maatalousministeriöt, ja ne vastaavat meidän näitä pääosastojamme. Me emme ole tutkimuksen pääosaston alainen, emmekä usein edes komission jäsenen alaisia. Valtaosa työstämme on teknistä tieteellistä työtä, jolla tuetaan eri asiakkaiden työtä, yritysten pääosastoa esimerkiksi ja niin edelleen. Eli hyvin usein tämä työ ei ole suoranaisesti nähtävissä jäsenvaltiossa. Ja me tiedämme tämän ja yritämme vähän tehdä itsestämme näkyviä, mutta ei ole paljon tutkimusorganisaatioita, jotka olisivat tunnettuja Euroopan laajuisesti, mutta me kuitenkin tartumme tähän haasteeseen. Tällä asialla pitää tosiaan tehdä jotain. No sitten teidän kysymyksenne. No toivottavasti jo vastasin tähän. Me tarkastelemme erilaisia mielipiteitä myöskin ilmastonmuutoksen osalta. Jos puhutaan geenimuuntelusta, me katsomme uusia ajatuksia, joita tulee esille. Näin täytyy toimia. Meidän täytyy yrittää katsoa asioiden sisältöä ja valvoa sitä me haluamme tehdä. Meidän täytyy varautua asioihin, jotka tulee tulevaisuudessa esille. Kiitos. Kiitoksia Lambertsilla vielä joku pieni kommentti. Ihan pieni lyhyt kysymys. Mitä, mit, mitä tulee tähän näiden äh, henkilöstöhakuun ja äh, että henkilökohtaiset kannat eivät vaikuta, mielipiteet eivät vaikuta äh, rekrytoinnissa, en saanut vastausta siihen, että miten varmistatte sen, että, että pestatte henkilöitä eri taustoin. Esimerkiksi 80 prosenttia, 90 prosenttia taloustieteilijöistä ovat tässä uusklassissa, uusklassista koulukuntaa, mutta on muitakin koulukuntia. Mitä te sitten teette, jos mitään, sen varmistamiseksi, että, että, että tässä henkilöstössänne on erilaiset, ovat erilaiset näkemykset ja koulukunnat tasapuolisesti edustettuina? I mean, what, what we... Se, mitä me teemme, on se, että me katsomme tieteellisiä pätevyyksiä ja kokemuksia. Eli no minä en ole mukana haastatteluissa, kun haastellaan vaikka taloustieteilijöitä, koska minä en olisi pätevä. Mutta meillä on valintalautakunta, joka tarkastelee tieteellistä näyttöä käyttöä ja pätevyyttä ja kokemusta näiden ihmisten osalta. Ja me, jos sisällä halutaan siirtyä toiseen tehtävään, silloin voimme ottaa ihmisiä ulkopuolelta, jos päteviä ihmisiä ei sisällä ole. Me emme katso mitään puolueen sidonnaisuuksia. Ainoa kriteerimme on tieteellinen osaaminen, josta on näyttöä ja heidän pitää olla riittävän päteviä haa ihmisiä tyhjille paikoille ja toimimme parhaamme mukaan. Enempää nyt en osaa tähän vastata. Toivottavasti tämä nyt vastasi kysymykseenne. Kiitoksia kovasti pääjohtaja äh, Schenkel äh, tiedoistanne äh, osallistunsa kesku, keskusteluun. Tässä ollaan puoli, puoli tuntia etuajassa. Tämä on varma varmaankin edellis, hyvä asia, mukava asia kaikki, kaikille. Ehkä sitten pitkässä joksi tämäkin tasoittuu. Meillä on 11. päivä toukokuuta seuraava istuntomme varsin varhain aamulla, varttia yhdeksän jo. Kiitoksia kovasti ja mukavaa illan jatkoa.